Okay, we should start. No niin, pitäisi aloittaa. Tervetuloa kaikille. Tervehdys vähän myöhässä, mutta edelleen odotamme että ihmisiä tulee paikalle. Aloitamme kokouksen. Kuten tiedätte, eilen jo oli hyvin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus yhdessä Envi-valiokunnan kanssa, ympäristövaliokunnan kanssa. Nyt ensimmäistä kertaa tässä uudessa konseptissa, kun kaksi valiokuntaa ovat yhtä lailla vastuusta asiasta, niin tämä sujuu mielestäni ihan hyvin. Onko teillä huomioita esityslistaan? Ei näytä olevan, <clears throat> joten se on hyväksytty. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksesta 21. 22. tammikuuta ja 27. tammikuuta, jos niihin ei ole huomioita, niin ymmärrän, että ne voimme hyväksyä ne. Sitten kohta neljä. Kuten tiedätte, koordinaattoreiden päätöksen mukaisesti 31. tammikuuta ja sitten valiokuntakin sitä tuki. Niin herra De Castro sai tehtäväksi valmistella agrilausunnon Ja suullisen kysymyksen Milan Exposta. Haluaisin nyt, että edustaja Castro pitäisi nyt puheenvuoron ja selventäisi, mikä on nykytilanne tässä asiassa. Hyvä jäsenpuheenjohtaja Castro, olkaa hyvä. Grazie presidente, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Päätös lauselma on jo kirjoitettu. Se on saatavilla englanniksi. Kyseessä on päätöslauselma, jossa minä pyrin ottamaan huomioon ja hyötymään näistä keskusteluista, joita agrivaliokunnassa on käyty liittyen maapallon ruokkimisesta ja 2015 tilanteesta. Tämä on meidän päätöslauselmamme, agrivaliokunnan päätöslauselma. Ja kollegat, voivat vapaasti omia ehdotuksiaan ja mielipiteitään esittää sitä varten ja myöskin parlamentin muiden valiokuntien jäsenet voivat osallistua, jos ovat kiinnostuneita tästä hyvin tärkeästä tämän vuoden ensimmäinen päivä toukokuuta järjestettävästä maailmannäyttelystä. Mielellämme mekin osallistumme tähän. Luonnollisesti teksti käännetään kaikille kielille ja 25. päivä sen saatte kaikilla kielillä, eli siis huomenna, kuten puheenjohtaja sanoi, nyt sen saa jo englanniksi, mutta torstaihin mennessä siis saatte sen kaikilla kielillä. Aikataulu kysymyksiin liittyen, jos haluamme ennen maailmannäyttelyn alkua hyväksyttää tämän tekstin täysistunnossa. Meillä ei valitettavasti ole kovinkaan paljon aikaa tarkistusten käsittelyä varten, joten pyytäisinkin kollegoja tarkastelemaan tekstiä hyvin nopeasti. Strasbourgissa asia tulee saman paljon huomiota, sillä päätöslauselma esitetään vain muutaman päivä sen jälkeen, kuin tämä maailman näyttely alkaa. Eli perjantai 27. päivä tämän viikon perjantai tulee olemaan tarkistusten esittämisen takaraja. Jos voisitte tehdä tarkistukset englanniksi, kun teillä on nyt tekstikin jo englanniksi ja se olisi hyvä, mutta jos te haluatte odottaa oman kielistä tekstiä, teillä on vain pari päivää aikaa, kuten sanoin, tämä käännös saadaan 25. päivä. Toivottavasti hyvää työtä onnistumme tekemään, hyvä puheenjohtaja, sillä meidän valiokuntamme todellakin on valokeilassa tässä kysymyksessä. Tämä maailmannäyttelykeskus keskittyy ruokaturvallisuuteen, ähm, jätehuoltoon, tutkimukseen, kestävään luonnonvarojen käyttöön, tutkimukseen, siihen liittyen nämä asiat ovat erittäin tärkeitä luonnollisesti meidän valiokunnassamme. Ja olen tyytyväinen siihen, että meidän valiokuntamme tulee olemaan tässä vastuussa ja tulee virallisesti Strasbourgin täysistunnossa esittelemään tämän tekstin. Me emme tule käymään keskustelua asiasta nyt esittäisin teille vain pyynnön lämpivästi, että osallistuisitte tämän päätöslauselman laatimiseen koko valiokunta, kaikki poliittiset ryhmät tulisivat mukaan tämän tekstin muokkaamiseen. Tässä kaikki siis puheenjohtaja 27. päivä tarkistusten jättämisen takaraja ja 25. päivä saatte tämän tekstin eri kielillä ja nyt se on jo saatavilla siis englanniksi. Kiitoksia. Kiitos edustajalle tästä. Tästä on keskusteltu moneen otteeseen, se ei ole mitään huolenaiheita tuonut esille ja kyllä tämä varmaan hyvin menee eteenpäin. Kiitos De Castrolle. Tämä toivomme nyt, että viette tätä asiaa eteenpäin edelleen. Ja uskon, että näin kyllä voimme hyväksyä nämä kaikki tiedot ajankohdista, milloin lähettää tarkistukset, että sitten oikea-aikaisesti voisimme täysistunnossa hyväksyä päätöslauselman tässä asiassa. Kuten sanoitte, niin me haluamme asiasta vastaava valiokunta. Kiitos kovasti ja sitten sitten muistutan, että 20 kielelle on tulkkaus poikkeuksena Viro, Malta ja Slovakia. Nyt meillä on esittelijä jo paikalla, joten sen vuoksi menemme seuraavaan kohtaan. Hedelmä- ja vihannesella vuoden 2007 jälkeen. Keskustelemme juuri nyt sitten tästä ehdotuksesta. Herra Melo on esittelijänä. Kyse on helmi- vihannesalasta vuoden 2007 jälkeen, uudistuksen jälkeen nimenomaisesti. Ja sitten siihen liittyvistä toimintaohjelmista. Tämä on tärkeä ongelma, jos ajatellaan tuottajaorganisaatioita. Järjestäytymisaste ei ole vielä Euroopassa heidän keskuudessaan tarpeeksi korkeasti uudissa jäsenvaiheissa, ja nyt se olisi hyvin tärkeää tämä järjestäytyminen, jotta voitaisiin hoitaa alaa asianmukaisesti. mukaisesti ja että voidaan tiettyjä toimia myöskin tehdä tehokkaasti, jos sellainen tarve tulee. 22. tammikuuta muistatte, meillä oli tällainen workshop-tilaisuus, jossa asiasta keskusteltiin, siellä saatiin paljon tärkeitä tietoja, joten voidaan sanoa, että olemme valmistautuneita tämänpäiväiseenkin keskusteluun tältä alalta. Ja nyt annan puheenvuoron sitten esittelijälle. Ja sen meillä olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Minä haluaisin sanoa, että tämä mietintö luonnos, siihen on saatu panos monelta järjestöltä, joka liittyy tähän alaan, ja olen myös saanut eri kollegoilta panoksia siihen. Mietintö kattaa paljon sellaisia aspekteja, joita on pidetty oleellisina ja siksi ne on otettu tänne mukaan. Haluaisin nyt korostaa joitain seikkoja, esimerkiksi sitä, että on vahvistettava olemassa olevia tuottajaorganisaatioita ja edistettävä uusien perustamista tai toisten yhteen liittämistä. On huomioitava, miten erilainen tilanne vallitsee eri maissa ja miten nämä tuottajaorganisaatiot ovat eri tavoin eri maissa kehittyneet. maatalousvaliokunnassa estettiin erinomainen mietintö, jossa asiantuntijat korostivat sitä, että pohjoisen ja etelän tuottajaorganisaation välillä on suuri ero ja puhuttiin myös jonkun verran eh, suurmyymälöiden hinnoista. Ne ovat aika hurjaa, jos ajatellaan tuottajia, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa. Puhutaan myös jonkun verran markkinoista. Me olemme sitä mieltä, että markkinat eivät voi olla kapitalistisen järjestelmän tyyppiset tyypillinen markkinajärjestely ja siksi me vastustamme tiettyjä toimia Euroopan unionissa, mutta myös markkinoiden laajentamista tuonnin kautta. Tämä joskus vaikeuttaa vientiä ja puhutaan myös muista toimista, jotka hedelmävihannesalaan liittyvät, joihin on ryhdyttävä. Ja otamme esille ne tärkeät kriisit, joita joskus koetaan esimerkiksi Ukrainan kriisin takia. Tässä muutama esimerkki vain. Me täällä otamme esille myös sen mahdollisuuden, että tuottajaorganisaatiot voisivat toimia markkinoilla. Niitä, niillä on asiantuntevaa henkilökuntaa. Siellä on yleensä ihmisiä, jotka tuntevat hyvin tämän alan, mutta eivät välttämättä myyntitoimia, eli tarvittaisiin todellakin asiantuntevia ihmisiä. Tässä pääasia tästä mietinnöstä, mutta tärkeää olisi nyt saada monelta muultakin kollegalta lisäpanoksia ja olen valmis kuuntelemaan kaikkea sitä, mitä varjoesittelijät haluavat esittää tai muut edustajat niin, että tähän tekstiin voitaisiin ottaa huomioon kaikki parlamentin ajatukset. Kiitos. Kiitos kovasti. Aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoroa pyysi Miller, olkaa hyvä. Niin McGuinness oli nimi. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Herra Melo, tämä mietintö on hyvin tärkeä koko Euroopan unionille, mutta erityisesti Espanjan kaltaisille maille ja sellaisille alueille, kuten minun alueeni Andalusia, siellä hedelmä sala on tärkeällä sijalla maataloustuotannossa. Minä haluaisin nyt sanoa, että yleisesti ottaen olen samaa mieltä sen kanssa, mitä sanotte mietinnössänne mutta muutaman seikan haluaisin mainita. Olen sitä mieltä, että hedelmä- ja vihannesalan yhteinen markkinajärjestely toimii yleisesti ottaen hyvin, vaikka siihen tarvitaan kyllä parannustakin. Järjestelmä on parantava, niin, että voidaan vahvistaa tuottajien asemaa, niin kuin aivan oikein sanoitte. Tässä on elintarvikeketjussa epätasa painoa, niin että se vaikuttaa hedelmä- vihannesalaan, mutta muihinkin tuotantoaloihin. Tarvitsemme jonkun verran vahvistusta näille tuottajajärjestöille ja tälle markkinajärjestölle, jotta voitaisiin tämä epätasapaino ratkaista. Eräs seikka ei mielestäni hyvin toimi, tämä on voitu havaita, ja kyseessä on kriisien hallinnointijärjestelyt niihin tarvitaan parannusta, pitää miettiä, miksi eivät ne toimi, miksi silloin kun tulee suuri kriisi, kuten e kriisi tai sitten Venäjän vetotapaus, miksi eivät näissä yhteyksissä järjestelyt toimi kunnolla, eli miksei vedetä pois markkinoilta, miksi tarvitaan erityiskiireellisiä toimia. Nämä ovat pääongelmia, joihin meidän pitäisi tällä mietinnöllä paneutua ja antaa ajatuksia siihen, miten voitaisiin näitä kriisinhallintajärjestelmiä parantaa. Ja mielestäni on myös tarpeen ottaa kan, käyttöön vielä parempia kannusteita. Täällä on puhuttu fuusioitumisesta, tuottajajärjestöjen parvoista järjestäytymisestä niin, että ne voisivat edesauttaa sitä, että niiden painoarvo tässä ketjussa olisi suurempi. Tilanne on erilainen eri maissa. Joissain maissa tuottajärjestöt ovat tärkeämmässä asemassa ja siellä on enemmän keskittymistä ja muualla vähemmän, ja siksi niitä on jatkossakin perustettava ja näitä toimia on vahvistettava, mutta tämän lisäksi tarvitaan niille lisää painoarvoa näille hedelmä- ja vihersalan tuottajajärjestöille. Ja tämän lisäksi sanoisin vielä, että ehkä kannattaisi miettiä uusia säädöksiä, siksi tämä mietintö on ehkä paikallaan. Voitaisiin miettiä, miksei vaikka mietittäisi Euroopan tasoista sääntelyä kansallisella ja Euroopan tasolla. Pitäisi miettiä eri ammattien välisiä yhteyksiä elintarvikeketjun eri tasojen välillä. Tässä oli muutama ajatus, mutta sitä myös tarkistuksia, jotta voimme yhdessä saada käsiksi hyvän mietinnön. Kuitenkin haluan teitä onnitella, sillä tämä mm, ensimmäinen ehdotus on jo oikein hyvä ja olen monesta asiasta samaa mieltä. Kiitos. Kiitos. Sen vuoksi, että puheenvuoropyyntölistä on nyt pidentynyt niin pyydän puolentoista minuutin puheenvuoroja. Puolentoista minuuttia kullekin teistä. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä edustaja Haiteema, olkaa hyvä. Ensimmäisenä järjestyksessä varjoesittelijä. Niin kiitos ja kiitos myös esittelijälle mietinnöstä. Mielestäni komission raportti kuvaa tilannetta hyvin hedelmä- ja vihannesalalla – näkee, että järjestäytymisaste on kasvanut, mutta suuria eroja jäsenvaltioiden välillä on. Se liittyy kulttuurisiin eroihin tietysti, mutta myös joissakin jäsenvaltioissa tuottajat ovat kovin pieniä, eivätkä pysty järjestäytymään järje- tuottajaorganisaatioihin. Organisaatiot minulle ovat tärkeitä kriisiaikoina, kuten edellinen puhuja sanoi mutta myös sen vuoksi, että olisi vahva markkina-asema ja kilpailuasema. Ja sen vuoksi haluaisin painottaa, että kilpailusääntöjen pitäisi olla selkeämmät tuottajaorganisaatioille. Toinen pointti, ja tästä haluaisin kuulla jotain komissiolta myös, on oikeusvarmuus. Mielestäni, jotta tuottajaorganisaatioille voitaisiin antaa pelivaraa sopeutua ja oikaista toimintaohjelmiaan, niin komission auditointien pitäisi ehkä olla selvempiä. Ja myöskin niiden ne pitäisi tehdä nopeammin, joskus kestää kaksi vuotta ennen kuin auditoinnit saadaan tehtyä. Sitten hyvin tärkeä väline mielestäni järjestötasolla ovat niin kutsutut APOt, eli yhteenliittymät tuottajaorganisaatiossa. Sitä voidaan verrata maitoalan yhteistyöhön. Sen vuoksi haluaisin ottaa esille, että APO-säännöt pitäisi olla myös selkeämmät. Ja sitten viimeisenä hallintorasite liittyen ympäristötoimiin on kovin suuri. Ja tämä kyllä estää innovointia, eli byrokratia pitää tässä mielessä vähentää. Kiitos. Pan poseł Caputo, Sitten edustaja Caputo, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Innanzitutto mi congratulo con il Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää edustaja Meloa tästä työstä, jota hän on tehnyt. Se käsittää eri ulottuvuuksia tuotantoon liittyen. Hyvin paljon epäreilua kilpailua ilmenee ja menettelyt ovat hyvin monimutkaisia ja myöskin YMP-toimet ovat monimutkaisia. Meidän täytyy tukea hedelmä- ja vihannessektoria, mutta tällä hetkellä me emme tarjoa sopeuttamismahdollisuuksia järjestelmälle, vaikka kokemus osoittaa, että niin tulisi tehdä. Meidän pitäisi yksinkertaistaa toimintaohjelmia ja tehdä niistä joustavampia. Tällainen tekisi mahdolliseksi kriisinhallintamekanismin toi, paremman toiminnan ja tuottaisi parempia tuloksia. Kaikki tietävät, että että järjestäytymisaste alalla on vielä matala monissa jäsenmaissa ja monet asiat estävät tuottajia tekemästä yhteistyötä. Ensinnäkin on vaikea saada tuottajajärjestöt oikeudellisesti tunnustetuiksi ja toisekseen meillä on kriisin hallintamenettelyjä ja yhteisiä rahastoja, joiden tarkoitus on varmistaa se, että tuottajien tulotaso taataan myöskin kriisitilanteissa. Venäjän kauppasaaron kohdalla tämä ei kuitenkaan todella toiminut. Hyvin lyhyesti hyvän puheenjohtajalle, sitä mieltä ainakin varjoesittelijälle pitäisi olla mahdollisuus käyttää aikaa ja esitellä työnsä. Minulla on nyt vielä puolet sanomatta siitä, minkä halusin mainita. Ja tämä on suuren tu- työn tulos, joten pyytäisin, että saisin hiukan enemmän puheaikaa, jotta voisin käydä nyt kaikki nämä asiat läpi. Pyrin nyt nopeasti kemään asiat siis läpi. Monissa jäsenmaissa toimintaohjelmat eivät toimi tai toimivat vain juuri ja juuri tuotteiden arvon kasvattamisessa tuottajaorganisaatioiden tuotteiden arvon kohdalla. Meidän täytyy kasvattaa kysyntää. On hyvin tärkeää, että tuottajaorganisaatioita autetaan, jotta ne saisivat enemmän neuvotteluvoimaa vihannes- ja hedelmäsektorilla. Ja muutkin to- toimet voisivat auttaa näiden ohjelmien toimeenpanemisessa. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että me määrittelemme, mitkä meidän prioriteettimme ja tavoitteemme ovat ja mitkä päämäärät ovat ja kuinka voimme todellisuudessa mitata sitä, kuinka hyvin olemme nämä tavoitteet saavuttaneet. Tämä uskoakseni auttaisi myöskin sektorin kilpailukykyä. Ja sitten toisekseen koulutus. Tähän esittelijä Melo jo puuttuikin. Kuten jo mainittua, se, että henkilö on hyvä viljelijä, ei tarkoita, että hän välttämättä olisi äm, hyvä hallinnointikysymyksissä ja meidän pitäisi olla myöskin ympäristön suojelukysymyksissä selkeät tavoitteet. Kiitoksia. Kiitos, että puhua pitempään, kun olet varjoesittelijä. Sitten edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Chairman, I... Puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Minä haluaisin kiittää herra Meloa hänen mietinnöstään. Hän on huomioinut kaksi tärkeää asiaa. Yksi on se, että elintarvikeketjussa on eh, epäoikeudenmukaisia asioita ja tätä me työstämme. Ja sitten meillä on tämä hallinnollinen taakka tuottajaorganisaatioille. Tämä on suuri ongelma, joka on otettu esille mietinnössä ja tämä on hyvä asia. Kohta 13, jossa puhutaan monenlaista rahastoista ja muista riskinhallinta välineistä. Ehkä kannattaisi miettiä asioita, jotka ovat huomenna esillä, kun vertaamme EUta ja Yhdysvaltoja keskenään. Ehkä voisimme Yhdysvalloista jotain oppia. Ja minulla on hyvin vähän tässä estettävä. Tämä on erinomainen ehdotus varmasti. Pääsemme eteenpäin tällä alalla. Kiitos. Dziękuję pan poseł Sebastian. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sebastian. Muito obrigado, señor presidente. Muito obrigado, senhor Melo. Eh, Nos também... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Melo. Mielestäni eh, mietintö on hyvä. Olen puhunut monien tuottajaorganisaatioiden ja ammattiliittojen kanssa. Kaikki ovat kehuneet sitä. Hyvin tehty. Monia tarkistuksia nyt ei tule, mutta sitten kun teemme niitä, niin sillä haluamme kritisoida vielä vahvemmin kuin mitä Melo on tehnyt keskittyen alan ongelmiin, tuotantokäytöstä hylätystä maasta, sitten mark- myyntiketjun ongelmat, vienti, ongelmat muiden maiden kanssa. Itse tulen Valensiasta, Espanjasta, jossa, josta suuri Osa myydystä elämistä piti mennä Venäjälle, ja tämähän on asia, jota mietinnössä ei käsitelty. Tuottajaorganisaatiot eivät ole tavoite itsessään, ne ovat väline parantaa viljelyiden tuloja. Ja mietinnössä ei puhuta siitä, että ovatko tuottajaorganisaatiot oikeasti auttaneet asiaa tältä osin. Uskomme, että tulot eivät ole nousseet. tuloksia ei ole saavutettu. Eli sen vuoksi tavoitteena pitäisi olla todellakin viljelijöiden tulotason parantaminen. Tästä emme voi pysyä vaiti. Ja mielestäni organisaatioiden toimintaa täytyy seurata, ne eivät ole tehneet perustyötään. Edustaja Sula, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Ringrazio anche il relatore Melo per l'ottimo lavoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä melua tästä erittäin suuresta työstä, jota hän on saanut aikaan. Me olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että hän käsitteli eräitä perusperiaatteita hedelmien ja vihannesten kulutuksessa sen sijaan, että ihmiset vain jalostettuja tuotteita käyttäisivät. Tämähän vaikuttaa luonnollisesti myös kansalaisten terveyteen ja koko sektorin tasapainoisuuteen. Täytyy varmistaa myöskin se, että kolmansien maiden tuotteet on tuotettu sellaisilla menetelmillä, jotka vastaavat Euroopan unionin viljelijöiden käyttämiä menetelmiä ja sääntöjä esimerkiksi ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin suhteen. Me olemme huomanneet, että komission julkilausuma tekee selväksi, että hedelmä- ja vihannesektorin käytössä olevan maatila-alan kutistuminen tarkoittaa myöskin sitä, että keskimääräinen viljelmä on nykyisin pienempi kuin ennen. Ja tämä määritelmällisesti myöskin pienentää viljelijöiden tuloja. Tämä tarkoittaa, että tuottajaorganisaatiot voisivat olla hyvä ratkaisu hedelmä- ja vihannesalalla. Tuottajilla ei ole kovinkaan paljon neuvotteluvaltaa, jos he toimivat yksin. Mutta näiden tuottajaorganisaatiot pitää luoda alhaalta ylöspäin ja ne pitää myöskin liittää muihin ammattijärjestöihin. Me emme saa myöskään unohtaa hedelmä- ja vihannesalan suhteen, että myöskin kuluttajat voivat osallistua toimintaan ja heidän pitäisi rohkaista tähän. He voivat auttaa jätetaakan vähentämisessä ja myöskin laadun parantamisessa. Sektorin uudistaminen vaatii myöskin logistiikka- ja kuljetuskysymysten tarkastelua. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sitten edustaja Grisos, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Jos Euroopan unionissa lähtee torille ostamaan hedelmää ja vihannestuotteita, niin voidaan havaita, että sieltä löytyy kyllä tuotteita melkein jokaista maailman maasta, paitsi Euroopasta. Ja siksi minä nyt syytöksenä sanoisin, että 30 vuotta jo tämä tällainen toiminta, jota emme voi hyväksyä, on ollut Etelä-Euroopan maiden intressin vastaista. Niiden tuotteet eivät pääse Euroopan unionissa markkinoille, jos te jatkatte tätä politiikkaa, eli sanotaan Marokolle tai Libyalle ja Israelille, että jos ette osta teollisuustuotteita Yhdysvalloista tai Japanista, ostakaa ne meiltä, mutta me tässä sitten vasta toimina annamme teidän tuotteiden tulla tänne Eurooppaan. Ja tässä on sellainen, tästä on sellainen seuraus, että nämä maat vievät Portugalin, Espanjan ja Ranskan ja Kreikan maataloustuotteilta ja Italian maataloustuotteilta kaikki markkinat ja siksi on niin vaikea löytää kreikkalaisia tuotteita markkinoilta ja toreilta Kreikasta. Euroopan parlamentin on parannettava tähän todelliseen ongelmaan. Kiitos. Kiitos. Sitten varjoesittelijänä edustaja Vigasa vielä, olkaa hyvä. Muito obrigado. Eu começo por felicitar o relator, que fez... Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin onnittelemalla esittelijää. Hyvää työtä. Siinä on tarkasteltu järjestäytymisastetta, se on tärkeä tekijä alalla investointeja, kulutusta ja niin edelleen. Tässä täytyy sanoa, että emme ole täysin samaa mieltä kaikista näkökohdista mietinnössä. Liberalisointiprosessi on ollut käynnissä vuosia, ja mitä meihin tulee, niin Mielestämme olisi täytynyt tarkastella sitä prosessia kriittisemmin alalla, koska siitä on tullut paljon epäoikeudenmukaisia asioita esille eri syistä eri maissa Euroopassa. Se on johtanut siihen, että tuhannet tuottajat ovat jättäneet alan. Sillä on tietysti ollut vaikutuksensa järjestäytymisasteeseen, mikä on tärkeää. Meillä on nyt sitten EU, joka ei tuota tarpeeksi. Siellä määrät, arvot vähenevät, kulutus vähenee. Meillä on tukitoimia, joita ei käytetä. 4,1 prosenttia olisi siinä määränä, mutta itse asiassa vähemmän kuin kolmasosa EUn tuesta itse asiassa päätyy tuotannon tukemiseen. Meidän mielestämme mietinnössä olisi pitänyt se mainita ja hyvin kriittiseen sävyyn. Olisi täytynyt tarkastella myös toimia, joiden myötä olisi päätynyt näiden rajojen yli. Eikä tätä asiaa voi erottaa koko liberalisoitumisprosessista, joka on koko ongelman ydin. Ihmiset sanovat, että kulutus on pienentynyt kriisin takia, ei se ole totta. Vihannekset nyt eivät ole niin paljon kovin kalliimpia kuin sanotaan vaikka hampurilainen, mutta ongelma on se, että ihmiset saavat myydä hampurilaisia nyt vaikka esimerkiksi heti koulun porttien ulkopuolella. No se nyt oikeastaan menee mietinnön soveltusalan ulkopuolelle, mutta puhutaan markkinoiden viisaudesta, mutta markkinat sallivat kustannusten tippuvan alle tuotantotasojen. Ja kuten sanoin, niin sen, sitä myötä sitten monet viljelijät jättävät alan. Eikö tämä sen vuoksi auta tuotantoketjussa? Ja sitten jos puhutaan järjestäytymisasteesta ja sen pienenemisestä, niin täytyy muistaa, että se johtuu siitä, oikeudellisessa mielessä on rajoituksia ja byrokratia sitten myöskin estää tuottajaorganisaatioiden perustamista. Ja kuten sanoin, niin on kovin tärkeää, että tarkastelemme koko asian sosiaalisia näkökohtia. Pienviljelijöitä, perheviljelijöitä täytyy auttaa. He ovat järjestelmämme selkäranka. Kiitos. Tässä nyt vähän varjot esittivät, että ovat pidempiä puheaikoja, mutta pyydän kuitenkin odottamaan niitä puheaikoja silti puolitoista minuuttia. Sitten edustaja Peti gospodine predsjednie Prije svega estitam izvjestitelju gospodinu Melu na odlino obavljenom poslu. Kiitos esittelijälle Merolle. Haluan onnitella häntä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Uskon, että lausunto on kartoittanut pääongelmat alalla, jotka liittyvät tuottajaorganisaatioihin. Uskon, että kun että meidän täytyy parlamentin jäseninä nyt ponnistella sen edestä, että hallituksetkin lähtevät mukaan siihen, että menettelyjä yksinkertaistetaan. Kroatiassa meillä on kaksi tuottajaorganisaatiota, yksi maitoalalla ja toinen hedelmäalalla. Monet tuottajat ovat kertoneet minulle, että että he haluaisivat liittyä tuottajaorganisaatioon, mutta kun menettelyt vievät kovasti aikaa ja niin he sitten antavat asian olla loppujen lopuksi. Ja sen vuoksi on kovin tärkeää mielestäni, että kun ajatellaan kohtiin kuusi ja seitsemän suosituksia, joista herra Melo puhuu, niin ne täytyy, niitä täytyy painottaa, että tuottajaorganisaatiot saavat enemmän määrärahoja, että ne pystyvät järjestäytymään paremmin, että ne voivat olla parempia toimijoita myös markkinoilla. Kiitoksia. Poseus. Kiitoksia. Sitten edustaja Schreib. Voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats <clears throat> wil ik graag natuurlijk meneer Melo hartelijk danken voor het prachtige verslag. Uh, eh, ik heb wel... Kiitos, haluaisin minäkin kiittää edustaja Nuno Meloa tästä mietintöehdotuksesta. Minä haluaisin puhua Venäjän kriisistä. Olen uusi edustaja ja olen voinut havaita, että järjestöjen on hyvin vaikeaa saada tarpeeksi rahoitusta. Me kokoonnumme päivä toisen jälkeen, mutta ala ei kuitenkaan saa yhtään mitään, vaikka rahoitusta tarvittaisiin. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia. Kaikkien alojen on tiedettävä, miten voidaan saada käyttöön ne rahat, jotka on varattu kriisiä varten, niin kuin nyt Venäjän yhteydessä voidaan havaita. Nämä tiedot on oltava kaikkien käytössä ja mitä tulee sitten hedelmän vihannes alan järjestöihin tarvitaan rahoja innovaatioon, mutta järjestöjen lisäksi tarvitaan rahaa tuottajille, yksittäisille tuottajille. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Andriu. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani. Minä haluaisin myös kiittää esittelijä Meloa. Minä jaan hänen kanssaan pääpiirteittäin tämän tekstin kannat, kuten olemme nähneet monen kertaan, ollaan todettu, että sektorin suuri ongelma on se, että järjestäytymisaste on niin matala. Tämä tarkoittaa sitä, että monet tuottajat eivät saa tukea tällä hetkellä. Luonnollisesti on jo mainittu, että kaikkein pienimmät tuottajat ensimmäisenä kärsivät. Heillä on hyvin vähän neuvotteluvaltaa alalla. Ja he ovat kaikkein ensimmäisenä kärsimässä globalisaatiosta, kuten monet jo mainitsivat. Muutama asia haluaisin lisätä muutamia asioita, jotka ovat tärkeitä tässä mietinnössä. Niitä voitaisiin korjata tai muuttaa. On tärkeää parantaa näiden tuottajaorganisaatioiden houkuttelevuutta jotta voisimme tuotteiden markkinointia helpottaa ja kuten mainittua mielestäni myöskin kriisin hallinta ja ehkäisymekanismien parantaminen on hyvin tärkeää. Ja lopulta olen sitä mieltä, että olisi tärkeää yksinkertaistaa nykyisiä menettelyjä tällä sektorilla. Kiitos. Kiitos, edustaja Dante. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä laadukkaasta työstä. Haluaisin muistuttaa, että YMPn uudistuksen yhteydessä parlamentti ja meidän valiokuntamme teki ehdotuksia, joita ei kuitenkaan lopulta saatu läpi trilogineuvotteluissa. Ja jos ajatellaan tuottajaorganisaatioita, jotkut eivät näitä tarpeeksi edistä, niin tässä on hallinnollisia hankaluuksia ja tämä liittyy siihen, että nämä tuottajaorganisaatiot ovat poikkeus nykyisen kilpailulainsäädäntöön. Haluaisin muistuttaa siitä asiasta puhutaan myös lähiaikoina valiokunnassamme. Kyseessä on se, että parlamentti on nyt taistellut kilpailuoikeuden puolesta Lissabonin sopimus sen tekee mahdolliseksi ja on normaalia, olisi normaalia, että tuottajajoukot voisivat saada eh, tällaisia mahdollisuuksia poikkeuksien kilpailuoloista. Ja sitten haluaisin myös korostaa tuotantokustannusten eroja meidän maissamme. Sen takia joissain maissa on hyvin vaikeaa toimia tietyillä markkinoilla, koska interventiohinnat on asetettu aivan liian alhaisiksi monessa maassa. Ja meidän pitäisi jatkossa miettiä interventio kustannuksia, meidän pitäisi niissä huomioida se, että elintaso on erilainen eri maissa. Kiitos. Sitten edustaja Senra, olkaa hyvä. Eh, señor presidente. Kiitos Kun julkinen politiikka unohdetaan, kun annetaan markkinoiden toimia, niin tuotantoalan neuvottelukyky heikkenee hyvin nopeasti ja siksi tässä yhteydessä tuottajaorganisaatiot, jotka komissio aikoinaan keksi ja kehitteli, no ne ovat hyödyksi ainoastaan siinä, että pystytään peittelemään sellainen tosiasia, että tuottajat saavat yhä vähemmän tuottoa ja pystyvät huonommin selviytymään hengissä. Jos emme pysty analysoimaan ja miettimään kriittisesti sitä, mihin me olemme tämän tuotantoalan saattaneet vapautus, liberalisaatiopolitiikalla, niin jos emme tätä tee, niin emme pääse yhtään mihinkään. Ja jos emme pysty asettamaan hintoja eh, maatalouspolitiikan keskiöön, kaikki tulemaan aika vaikeaa, mutta kuitenkin tässä yhteydessä haluaisin onnitella mm, mietinnön laatiaa, mutta täältä puuttuvat kyllä nämä ajatukset ja tämä syvä analyysi ja ehdotukset, jotka veisivät tähän suuntaan. Ja vielä lopuksi meidän ei pidä yhdistää avustuksia kriisitilanteissa, esimerkiksi Venäjän tilanteessa, siihen, että on mukana tuottajaorganisaatiossa tai ei. Ei tämä pitää olla vapaaehtoista, ja jos joku tuotantoala päättää, että se ei ole mukana organisaatiossa, niin tämä johtuu siitä, että organisaatio ei sen ongelmia ratkaise. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Wazon. Oui, merci, monsieur le président. La situation... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä sektorin tilanne on hyvin äh, epätasa-arvoinen. Me emme voi työtyä siihen, että ranskalainen tuotanto taantuu ja että hedelmäviljelyalakin pienenee. Hedelmä- ja vihannesala on sellainen, että Ranskassa on yhä enemmän ja enemmän vaikeuksia tuonnin vuoksi. Tietyt tuottajat kärsivät tästä vielä enemmän kuin toiset, ja puolella tuottajista ei ole resursseja investoida Ranskassa 5 euroa tonnilta. Tuotteet ovat joutuneet myymään esimerkiksi omenia, omenia ja tämä on hyvin monimutkainen tilanne. Tämän vuoksi meidän pitäisi taistella ähm, suuria ähm, äh, vähittäismyyntiketjuja, niiden valtaa äh, vastaan. Ja myöskin meidän täytyy puuttua tilanteeseen, sillä jos tuottajat voivat suoraan myydä tuotteita, he ansaitsevat enemmän kuin myydessään ne vähittäismyyntiin. Teidän yhteinen äh, maatalouspolitiikkanne ja tämä taloudellinen malli on jotakin, mitä meidän täytyisi nyt äh, torjua. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Baldassa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin yhtyä näihin neuvotte- äh, anteeksi, onnitteluihin herra Melolle tästä hienosta työstä. On selvää, että hedelmävihannisala on todella tärkeä monessa Euroopan unionin maassa, erityisesti Välimeren alueella. Ja minun alueella Murfiassa tilanne on samanlainen. siellä hedelmävihannesala on todella taloudellinen ja sosiaalinen pilari, ottaen huomioon kuinka paljon työpaikkoja se luo. Ja koska tämä ala on näin tärkeää, niin on selvää, että meidän pitää korostaa tiettyjä seikkoja. Esimerkiksi sitä, että on vahvistettavaa apua ja tukea tuottajaorganisaatioille ja tämän pitää huomioida esimerkiksi pois vetäminen tuotannosta ottaen huomioon, että hinnat ovat ailahtelevia ja pitää huomioida nämä eri painostukset, joita tuottajien kohdistuu eh, jakeluverkoston taholta ja sitten tämä Venäjän veto, niin sekin on otettu täällä monta kertaa esille. Ja haluaisin sanoa, että tähän ei ole kunnolla kyetty Euroopan unionissa vastaamaan. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Halens Garcia. Kiitos. Meillä on hyvä hedelmävihannesalan järjestely tällä hetkellä, mutta kyllä sitä tietysti voidaan parantaakin. Ja sitä voidaan parantaa juuri niin kuin melo tässä asiakirjassaan esittää. Minusta tämä mietintö on hyvä. Haluaisin kiittää teitä, herra Melo. Tämä ponnistus on todellakin kannattanut. Ja kun on puhuttu siitä, että pitäisi vahvistaa tuottajaorganisaatioita, olen samaa mieltä, ja on hyvä tämä ehdotus, jonka otatte esille, että miksi ei tarpeeksi käytetä kriisinhallintajärjestelmiä ja miten niitä voitaisiin parantaa. Minä todellakin puolustan tätä ajatusta, että pitää olla vastavuoroisuutta, pitää olla samanlaisia vaatimuksia kolmansille maille, eli pitää vaatia samaa kuin Euroopan unionin tuottajilta. Ja oli todella hyvä, että puhuitte siitä, että tuottajaorganisaatio pitää olla tärkeä asema tuotantoketjussa. Rova Kines on tästä asiasta vastuussa. En lähde toistelemaan, mutta tehän tiedätte, että minä todella kannatan sitä, että meillä on säännelty tuotantoketju Euroopan unionissa. Tietysti esitän tarkistuksia, esimerkiksi nämä poisvetohinnat, ne pitäisi niitä pitäisi tarkistaa ja sitten pitäisi miettiä, mihin tämä mm, käytettäisiin, mitä näillä tuotteilla tehtäisiin. Ja sitten meillä on toimintarahastoja, johon ehkä näitä voitaisiin laittaa. Tarkistuksia tulee kuitenkin vähän, koska mietintö on todella hyvä. Lusman. Kiitos. Sitten edustaja Dorfman. Niin, kiitos puheenjohtaja. Se, mitä edeltävät puhujat sanoivat, niin siihen yhdyn. Ja minäkin kiitän kollegan Meloa hyvästä mietinnöstä. Itse asiassa markkinajärjestely vihanneksille ja hedelmille toimii aika hyvin ja sen vuoksi nämä operationaaliset toimet ovat hyvä järjestelmä. Ja ne, jotka sitä käyttävät, sen vahvistavat. Tämä tuli myös esille selvityksessä, jonka näimme muutama viikko sitten valiokunnassa on niin, että jotkut tuottajat Euroopasta eivät kuitenkaan käytä tätä mahdollisuutta ja sitten täytyy varmaan sitten saada selville, mitä mahdollisuuksia on ja siinä tuottajaorganisaatiot voivat eh, parantaa juoksuaan hedelmä. Ja vihannekset ovat juuri se ala, jossa voivat tuottajat tuoda tavaransa suoraan myyntiin ja eh, siinä on tietysti jos vähittäismyynti on hyvin järjestäytynyt, niin sitten tuottajat menettävät siinä, jos eivät ole hyvin järjestäytyneet. Siis kyse on usein suoramyynnistä. No sitten kriisihallinnasta. Nyt jos tarkastelemme vielä kuukausien tilannetta ja Venäjä äh, myyntikielon tai tuontikielon vaikutuksia, niin, niin siinä mielessä kriisihallintointi voi olla tärkeämmässä osassa tuottajaorganisaatiossa. Ja täytyisi miettiä, että miten tuottaja organisaatioita voidaan varustaa, että ne pystyvät tämän haasteen hoitamaan. Ja juuri hedelmissä ja vihanneksissahan on, on niin, että organisaatioilla täytyy olla vastaavat edellytykset hoitaa tehtäviään. Ja vielä yksi asia. Jos he haluavat suorittaa tätä kriisihallintaa, niin sitä vie mahdollisuuksia varastointi, ja kehittää tuotteita eteenpäin, niin meidän täytyisi nyt miettiä, että miten organisaatioille voidaan antaa nämä paremmat edellytykset hoitaa tehtäviä. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Buda. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen työstään. Uusissa jäsenmaissa eräs tosiasia on tosi tuottajat kilpailevat keskenään, mutta heidät pitäisi saada tiedostamaan se, että vain yhdessä he voivat saada enemmän valtaa. Ei riitä se, että pienet tuottajat liittyvät yhteen. Meidän pitäisi myöskin auttaa heitä luomaan esimerkiksi varastointitiloja. Tämä on tärkeää erityisesti pienille tuottajille. Ja myöskin tuotteiden jalostustiloja ja mahdollisuuksia myydä itse tuotteet pitäisi kehittää näin. He voisivat itse myydä tuotantonsa ja he pääsisivät äh, riippumattomammiksi kaup- markkinoiden heilahteluista. Esimerkiksi kauppasaartotilanteessa tämän vuoksi meidän pitää taata se, että äh, irto myynti on mahdollista näiden pienien tuottajien osalta. Kiitoksia. Sitten edustaja Bovan. Oui, monsieur président, moi aussi. Puheenjohtaja, minäkin voin yhtyä onnitteluihin esittelijälle, sillä hän on tässä tehnyt hyvän perustyön. Millaisia pari pientä kommenttia. Ensinnäkin voisin yhtyä siihen, mitä Michel Dantin sanoi. Hän puhui siitä, että tässä kilpailuasiassa on asia käsiteltävä loppuun asti. Voitaisiin miettiä uusia mahdollisuuksia tuottajalle yhdistäytyä. Ja sitten kilpailun vääristyminen. Haluaisin siitä sanoa, että tässä valiokunnassa selvästi äänestettiin aikana, että vastustettiin Marokon eh, kanssa tehtyä sopimusta hedelmä vihanneksiin liittyen. Tämä sitten meni kuitenkin eri suuntaan täysistunnossa, mutta kuitenkin valiokunta äänesti sopimusta vastaan ja mitä tulee sitten näihin eh, kasvinsuojeluaineisiin. No, käyttö on vähentynyt, mutta jos ajatellaan kuluttajan kannalta, niin nimenomaan hedelmävihannes alla käytetään eniten torjunta-aineita. Meillä on tällainen tuotantomuoto, jota olisi mietittävä uudelleen. Ja sitten on eräs seikka, mitä tapahtuu Euroopan tasolla, eli on pieniä tuottajia, suuria, teollisia hedelmä- ja vihannes tuottajia, jossa on 40-50 hehtaaria jopa yhdellä eh, tuottajalla kasvihuonetuotannossa ja tämä vaikeuttaa markkinoiden tasapainon ylläpitoa ja tietyillä tiloilla, joissa käytetään vielä eh, valokennoja siellä katolla, niin nämä ovat ikään kuin hedelmä vihannekset myös energiaa tuottamassa. Ja kaikki tämä tulee vielä hankaloittamaan aika lailla tuottajien välistä yhteistyötä. Sitten edustaja Bogovic. Tudi z moje strani komplimenti gospodu Omelu za pripravljeno poročilo, eh, predvsem pa tudi zato, ker se je lotil teme, ki mislim, da je ena od zelo pomembnih eh, na področju kmetijstva Tu lahko kmetici sami največ naredijo, naredimo. Niin kiitos mietinnöstä ja kiitos, että tartuitte tähän aiheeseen. Tuottajajärjestöt, organisaatiot voivat tehdä paljonkin, jotta hedelmä- ja vihannestuottavat saavat vahvemman aseman tässä ketjussa. Tarvitsemme teknistä kehitystä, tarvitsemme parempaa kotimarkkinoiden järjestäytymistä. Ja se, mikä on hyvin todettu mietinnössä, on, että täytyy lyhentää vihannesten ja hedelmien matkaa elintarvikeketjussa. Siellä, missä järjestäytyminen on tehokkainta, niin siellä tuotetaan niitä hedelmiä ja vihanneksia, Belgia, Espanja, Alankomaat jopa äskettäin liittyneiden täytyy omaksua tämä äh, mentaliteetti, tämä lähestymistapa. Sloveniassa meillä ei oikeastaan ole tuottajaorganisaatioa. Hedelmät ja vihannekset ovat yksi niistä aloista, jotka voivat luoda myös työpaikkoja tulevaisuudessa, koska meillä on aika pieni niin meillä on muuten vähän mahdollisuuksia luoda työpaikkoja siellä Sloveniassa. Kiitos meillä oli vielä. Jedna minuut. Kiitos. Sitten minuutti Sikierskille. Ala on kovin herkkä monista syistä. Tietysti tuotteet pilaantuvat helposti myös sen vuoksi. Ja meillä on kovin huonoja kokemuksia viime vuodesta. Tästä nähdään, miten tärkeä ovat kriisinhallintatoimet. Sanotaan ihan suoraan, tarvitaan markkinainterventioita. Tietysti interventio on tällainen kaunis sana kriisinhallinnasta, mutta sitten miten kulutus sopeutuu EU-ssa vihannesti ja hedelmien osalta. Tähän vakautukseen tarvitaan uusia välineitä. Enemmän pitäisi pyhittää aikaa näihin rahoitusvälineisiin, jotta saadaan markkinat vakautettua. Ja ihan konkreettisemmin täytyy suhtautua organisaatioiden tukemiseen, jotta nämä kaikki toimet saisivat aikaa vakauttaa alalla. Kiitos tästä keskustelusta ja sitten pyydän, että Johtaja Korte, komission nimissä pitäisi puheenvuoron. Tervetuloa teille. Meille on ilo, että olette täällä joukossamme ja teillä on nyt puheenvuoro. Thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin uh, kiittää esittelijä Melun mietintöä ja todeta, että komissio voi olla hänen suositustensa kanssa suurelti samoilla linjoilla luonnollisesti hänen vetomuksensa sen puolesta, että tuottajaorganisaatioita hedelmä- ja vihannessektorilla entuudestaan vahvistettaisiin, on tärkeää, kuinka voimme tehdä niistä tehokkaampia, kuinka niistä voidaan tehdä houkuttavampia tuottajille, jotta he perustaisivat tuottajaorganisaatioita. Olemme onnistuneet jonkin verran tässä. Myöskin esittelijä Melon mietinnössä todetaan, että 31 prosentista vuonna 2007 43 prosenttiin vuonna 2010 ja olemme päässeet. Ja tämä politiikka on siis toiminut, mutta jäsenmaiden välillä on erittäin suuria eroja, kuten tässä kävi ilmi, ja 47 prosenttia nykyinen taso ei ole riittävä. Venäjän kauppasaarto, kuten monet arvoisat jäsenet täällä totesivat tänä aamuna, on tehnyt hyvin selväksi sen, että tuottajien roolin vahvistaminen tällä sektorilla on äärimmäisen tärkeää. Tämä on sektori, joka on kaikkein haavoittuvaisin markkinoiden muutoksille, sillä tuote on tuore tuote, joka pilaantuu helposti ja se pitää saada nopeasti vähittäiskauppaan. Siis absorptiokapasiteettia ei ole kovinkaan paljon ja tämän vuoksi meidän pitää tuotteen roolia vahvistaa sektorilla. Haluaisin tuoda kaksi asiaa esiin hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Ensinnäkin vetomuksen yksinkertaistamisen jatkamisen puolesta. Meidän pitää vähentää byrokratiaa ja meidän pitää myöskin toisekseen poistaa ähm, epäreiluja kaupallisia käytänteitä. Kuten esittelijä Melo mainitsi, koko komissio on suuresti sen kannalla, että yhteistä markkinajärjestelyä yksinkertaistettiin yksinkertaistettiin niin myöskin helmää vihannessektorilla. Komission jäsen Hogan on tuonut esiin kirjeessään erityisiä ajatuksia tämän puolesta. Olemme jo tänä vuonna aloittaneet yksinkertaistamistoimia hedelmä- ja vihannesalalla toissijaisen lainsäädännön kautta, jota komissio itse on ähm, hyväksynyt. Kyseessä ovat siis delegoidut ja toimeenpanosäädökset. Me olemme näin onnistuneet tekemään merkittäviä parannuksia, jotka ovat äh, edustaja hoitamaan huomioiden ja muiden huomioiden kanssa samalla linjoilla, mutta suoraan sanottuna minun täytyy todeta, että tällä lainsäädännön tasolla osa yksinkertaistamista tapahdu. Siksi tätä primaarilainsäädäntöä tulee äh, muokata ja luonnollisesti parlamentti ja neuvosto tekemät tämän. Komissio hyvin nopeasti uskoakseni voi tarjota enemmän ajatuksiaan tälle valiokunnalle äh, tämän perussäädöksen suhteen Luonnollisesti meidän täytyy tuottajaorganisaatioille tarjota enemmän tukea ja myöskin tarkastella sitä, kuinka paljon kriisinhallinta menettelystä luopuminen, kuinka tärkeässä roolissa se on ja Tämä on myöskin komission omaa yksinkertaistamisen toimintaa. Sitten liittyen näihin epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin, jotka monet edustajat täällä mainitsivat, voisin toistaa saman viestin, ja komissionisen Hogan on myöskin erittäin äh, sitoutunut puuttumaan näihin asioihin. Äh, myöskin esit- Teli McGinnessin mietintö on tässä asiassa erittäin tärkeässä roolissa. Me pyrimme vahvistamaan tässä yhteydessä tuottajien roolia elintarvikeketjussa ja heidän rooliaan vähittäis kaupan rinnalla. Vuonna 2011 olemme jo tehneet aloitteen tämän vuoden loppuun mennessä komission tarkoitus on tarkastella mahdollisia tulevia askelia. Ensinnäkin siis arvioida sitä, mitä elintarvikesektorilla on todellisuudessa tapahtunut ja sitten arvioida sitä, mitä voimme vielä parantaa. Tämä ei ole luonnollisesti vain meidän roolimme, ei vain maatalousvaliokunnan tai maatalouspääosaston asia. Se koskettaa luonnollisesti myös muitakin aloja. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Me tulemme seuraamaan tätä työtä. meillä on koko valiokunnan kanssa luonnollisesti. Kiitos. Äh, Edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, halusin vielä lyhyen puheenvuoron nyt komission puheenvuoron jälkeen sanokseni vain, että tämä valiokunta nyt äh, ponnistelee sen puolesta, että tämä asia otettaisiin äh, yhteiseksi sisämarkkinavaliokunnan kanssa, eli artikla 54 tiedän, että puheenjohtajakin tätä asiaa ajaa. Koska jos tätä taistelua ei nyt voiteta, niin sitten valiokunnan rooli tulevaisuudessa elintarvikeketjussa sen merkitys pienenee. Eli on tärkeää, että maatalousala tunniste, tunnustetaan perustavana lähtökohtana elintarvikeketjussa. Pelkäänpä, että tässä parlamentissa on kollegoita, jotka eivät ole samaa mieltä, ja komissiossakin taitaa olla niin. Eli nyt kehottaisin, että valiokuntien ja jäsenet käyvät taisteluun minun ja puheenjohtajan kanssa, jotta asemamme tunnustetaan tässä keskustelussa, koska taistelu on nyt kovin merkittävä nyt, ja jos se hävitään, niin äh, vaikeuttuvat sitten tulevat taistelut. Joten pyydän tässä nyt jatkuvaa tukea tälle, tälle asialle. Kiitos puheenjohtaja Busekin kanssa puhun tästä asiasta ja tässä päätös tehdään valiokuntien puheenjohtajakokouksessa, joten siinä mielessä puheenjohtaja Busek on tärkeässä asiassa. Entäs sitten edustaja Mela, uskaltaako antaa puheenvuoroa teille, kun saitte niin kovasti kehuja, ne veivät niin kovasti aikaa, mutta äh, tiedän, että on kiva saada kehuja, joten olkaa hyvä vain. No Kiitos. Eh, e Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista. Yritän ottaa tähän asiakirjan mukaan mahdollisimman paljon ajatuksia. Tämä on meidän kaikkien yhteinen mietintö. Olen pannut merkille, että täällä oli 19, kokonaisesti 19 puheenvuoroa. Ja tämä mietintöehdotus, kun sitä on käsitelty kaikkien kollegojen kanssa, jotka ovat omia ajatuksiaan siihen esittäneet, niin minulle sanottiin, että olisi tärkeää ottaa täällä esille mahdollisimman suuri määrä kysymyksiä, jotka voivat olla mielenkiintoisia suoraan tai epäsuorasti ja on ehkä neljä viisi seikkaa, joista ollaan erityisen huolestuneita. Ensinnäkin kriisin hallinta. Minä muistelisin, että tämä mietintö ehdotus sekä johdantosan kappaleet että sisältö osa, niissä otetaan selkeitä toimia esille kriisinhallinnan osalta. Täällä puhutaan Venäjän tuontikielosta ja sanotaan, että Venäjän tuontokilon aiheuttama kriisi on aiheuttanut hyvin vaikean tilanteen hedelmävienesalalla. Ottaen huomioon, tarvitaan vahvoja organisaatioita, jotka voivat parantaa tuotteen tilannetta ja ottaen huomioon, että hedelmää vihannesalalla on käytetty aika vähän 2007 hyväksyttyjä tukikeinoja, ottaen huomioon myös kohdat 2 ja 3 kriisinhallintaan liittyen. No näiltä osin komission on määriteltävä kriisinhallintavälineiden käyttö, jotta voitaisiin ratkaista ongelmat ottaen huomioon hyvät käytänteet olemassa olevissa tuottajaorganisaatioissa, koska komissio esittää, että käytettäisiin vastavuoroisia rahastoja, jotta voitaisiin tukea tuottajia markkinakriisien yhteydessä silloin, kun tulee vaikeuksia erityisesti tulojen osalta. Täällä puhun sitten tuottajien tuloista tuottajalainsäädännön kautta, mutta kyllä tämä asia on täällä otettu esille. Se on mainittu kriisinhallinnassa ja myös kun puhutaan tuottajista suhteista ja tuottajien ja suurten suurmyymälöiden välistä suhteista. Haluaisin korostaa esimerkiksi siitä, mitä täällä sanotaan kohdassa kaksi, että kehotaan komissiota tehostamaan toimia hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumiseksi elintarvikeketjussa – sillä nämä vaikuttavat kielteisesti tuottajien tulokseen. Ne vähentävät tuloja, uhkaavat alan elinkelpoisuutta ja kestävyyttä. Tämä sanotaan täällä mietinnössä ihan selvästi. Tämä ajatus, että tuottajaorganisaatiosta on hyötyä aina, jos ne lisäävät tuottajien talosta tulosta. Ja tämä siis vastauksena sillä henkilöllä, joka tämän asian otti esille. Minä en nyt mene ratkaisemaan ideologisia kysymyksiä täällä. Täällä kollega kyseenalaisti tämän alan vapauttamisen. Tämä on kyllä ideologinen kysymys, mutta mietinnössä puhutaan tuottajaorganisaatioista, eli kun mietintö käsittelee tuottajaorganisaatioita, ja jonka tarkoituksena on edistää järjestäytymistä että yksittäiset tuottajat liittyisivät yhteen saadakseen kilpailuetua. En voi tätä tavoitetta nyt muuttaa ideologiseksi, ideologiseksi tavoitteeksi. Ymmärrän kyllä, että se, että on varoja käytössä tuottajaorganisaatioille Euroopan unionissa, no tämän ei pidä johtaa siihen, että unohdettaisiin Euroopan unionin vastuu yksittäisten tuottajien suuntaan, mutta minä olen nyt vastuussa mietinnöstä, joka käsittelee tuottajaorganisaatioita. Ja siitä syystä on nyt varmistettava se, että se mikä toimii hyvin, toimii hyvin jatkossakin ja se mikä ei nyt hyvin toimi, niin saadaan toimimaan kunnolla jatkossa. Ja jos joku haluaa mm, jatkossa maatalousalasta latien mietinnön, niin sitten puhutaan siitä, mutta minä en tästä mietinnöstä voi tehdä mitään sellaista, mitä se ei ole me pyrimme tässä kattamaan aivan kaiken, myös maatalouden uudistamisen. Tämä on hyvin kiireellinen asia. Minä en ennen ollut val- maatalousvaliokunnassa mukana, muut ovat jo olleet mukana, mutta olen järjestänyt nuorten eh, maataloustuotteen kongresseja. Nuoria on hyvin vähän. On yksi nuori, yhdeksää vanhempaa kohti. Eli tässä ollaan vaikeassa vaiheessa. Tämäkin asia pitää ottaa esille tässä mietinnössä. Ja minä olen näin tehnyt tehdäkseni selväksi, että tuottajaorganisaatiot voivat olla hyvä ratkaisu vastaisen varalle. Minä haluan tehdä nyt ensinnäkin selväksi seuraat seikat. No ensinnäkin haluaisin kiittää. Haluaisin kiittää kaikista kiitoksista. Tämä on hyvin stimuloivaa. Ja sitten puheenjohtaja lopuksi sanoisin, että olen aivan täysin käytettävissänne. Ja haluan todellakin nyt ottaa mukaan kaikki panokset, joita haluatte antaa, jotta tästä olisi kaikkien yhteistyötä niin, että tämän alan tilan paranisi. Ja sehän mitä kiinnostaa. Kiitos. Yksi huomio. Se, mitä edustaja Bovan sanoi. Ala hallitsevat, eh, tai siellä on paljon pieniä tuottajia, sen vuoksi nämä tuottajat vaativat erityistukea tuottajaorganisaatioiden piiristä. Pitäisi olla toinen, toisenlainen tuen taso, erilaiset periaatteet ja pitäisi olla tavoitteena, että johtajakortteja ja esittelijä kiinnittäisivät huomiota siihen, että suhtaudutaan eri tavalla pieniin tuottajiin tällä alalla. He tarvitsevat erityistukea jotta heidän asemansa vahvistuisi. Kiitos kovasti. Tarkistukset 27. helmikuuta mennessä kello 12 on määräaika niille. Onnittelemme, kiitämme vielä esittelijä ja siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on komission suositus. Se koskee neuvotteluja TTIP-sopimuksesta e meidän lausuntomme kansainvälisen kaupan valiokunnalla. Kuten tiedätte, viime kokouksessamme tammikuussa keskustelimme agrivaliokunnan lausunnosta. Se on aloite mietintö, jota tehdään Intavaliokunnassa. Se on siis asiasta vastaava valiokunta asiassa. Se sisältää parlamentin suositukset komissiolle koskien neuvotteluja tästä sopimuksesta. Se on niin kovin tärkeää, koska mehän puhumme siitä, että sillä luodaan vapaankaupan alue. Sehän nyt ei välttämättä ole täysin vapaakaupan alue, mutta siltikin se on valtava haaste. Ja siinä sitten on suuria odotuksia, koska voidaan sanoa, että talouskasvu, jota Yhdysvalloissa voisi siirtyä myös Eurooppaan. Kilpailukykyongelmat ovat kovin tärkeitä ja suuria uhkia siinä on maatalousalalla ja siinä mielessä nyt toivoisin, että esittelijät Nicholson ja Castro esitteli sitten nyt nämä tiedot, koska aihe on poikkeuksellisen tärkeä, arkaluontoinen, herkkä. Kuka teistä ensin? Pyytäisin De Castro ensin, olkaa hyvä. Joo. Grazie, presidente. La... Kiitoksia puheenjohtaja. Lausuntoluonnos, jonka Jim Nicholsonin kanssa olen luonnostellut, on vain yhden sivun pituinen. Ja minä pyrin nyt kertomaan teille, mitä olemme Jimin kanssa tehneet. Tämä ei ole helppo erityisesti sen väittelyn valossa, jota edellisessä maatalousvaliokunnan kokouksessa käytiin. Me aloitimme kolmesta johdantosakappaleesta. Ne ovat pohja niille ehdotuksille, joita me teemme kansainvälisen kaupan valiokunnalle tässä hyvin arkaluontoisessa transaktisessa kauppa- ja investointikumppanuussopimusasiassa me mainitsemme ensin näissä transatlanttisissa neuvotteluissa tärkeitä avainkysymyksiä. Mainitsemme, että meillä on Yhdysvaltain kaupassa huomattava ylijäämä ja että voimme myöskin mahdollisesti hyötyä uusista tai paremmista markkinoille pääsyn mahdollisuuksista. Toisekseen me puhumme suuresta tarpeesta siitä, että Euroopan maatalouden laatustandardeja ei saa uhata. Ne ovat perusarvo Euroopan unionin maanviljelyksessä, mutta myöskin varovaisuusperiaate yksinkertaisesti ne eivät ole edes neuvottelun alla Yhdysvaltain käytävissä kauppaneuvotteluissa. Ja tämän lisäksi meillä on suuri määrä, ei vain tulli, mutta myöskin terveys, perustaisia esteitä viennissä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Ja me toteamme, että luonnollisesti nämä toimet tulee hoitaa niin, että hyödyttävät molempia osapuolia. Yksi tapa toimia on se, että terveelliset ja kasvinterveelliset toimet eh, hoidetaan niin, että Euroopan unioni todellisuudessa saa hyötyä. Me keskustelemme erityisen luontoisista sektoreista erikseen. Nämä tilanteet luonnollisesti voivat olla sellaiset, että Euroopan unionin tuottajat saattavat joutua liiallisen paineen alle. Tässä yhteydessä ajattelen sellaisia tuotteita, jotka saattaisivat kärsiä täydestä kaupasta Yhdysvaltain kanssa, sillä luonnollisesti tuotantokustannukset ovat hyvin erilaiset eri puolilla Atlantia. Avainasia tässä tekstissä on maantieteellisten merkintöjen kysymys Euroopan unionissa ja sen varmistaminen, että parasta mahdollista tietoa tarjotaan kuluttajille. Me emme halua, että Yhdysvalloissa markkinoidaan eurooppalaisia tuotteita tavalla, joka harha, voisi johtaa harhaan kuluttajia niin, että he voisivat kuvitella, että kyseessä ovat itse asiassa amerikkalaiset kulutustuotteet. Eli tiedon tarjoamisen kysymys on yleisesti ottaen erittäin tärkeä. Me myöskin äh, Kanadan kanssa tehdyssä kauppasopimuksessa äh, CETA-sopimuksessa mainitsimme tämän asian. Ja lopultakin haluaisimme varmistaa sen, että neuvottelut käydään täysin läpinäkyvällä avoimella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että koko parlamenttia tulee tiedottaa neuvottelukysymyksistä, ei vain tätä valiokuntaa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Bardzo proszę, pan poseł Nicholson. Sitten edustaja Nicholson, olkaa hyvä. Um, I think as Paolo just said, the opinion sets up... Kiitos, niin kuin Paolo juuri sanoi, niin tämä kantamme on nyt käynyt tässä mietinnössä hyvin selväksi. Erityisesti se, että maatalousala on hyvin herkkää osaa näitä neuvotteluja ja sille voi olla paljon hyötyä siitä, että saadaan oikeuden mukainen sopimus aikaiseksi, mikä tahansa sopimus, siitä emme voi maksaa oman eh, ihmisterveyden, eläinterveyden ja turvallisuuden eh, kautta. Ja me emme voi alentaa standardeja. Tämä ei ole mahdollista. Meidän on ymmärtävä, että nämä neuvottelut on usein käsitetty väärin ja puhutaan paljon kloori, kanasta, GMOista ja hormoneista, mutta meidän pitää myös olla myönteisiä, pitää ajatella, että meillä on tällaisia offensiivisia etuja myös. Me voimme saada lisää markkinoille pääsyä hyvää laatuille tuotteille Yhdysvaltojen vastustuksesta huolimatta. Hiukan eh, tämän teki selväksi viime viikolla. Ja maantieteelliset merkinnät ovat laadukkaita. Ne koskevat 30 prosenttia vienistämme Yhdysvaltoihin ja 3,4 miljardia niiden arvo. Niin kuin tekstissä tehdään selväksi, meidän on lähdettävä tästä eteenpäin. Hyvä ennakkosopimus on Kanan kanssa tehty sopimus siellä 145 Eh, tuotetta, jolla maantillinen alkuperäismerkintä otettiin mukaan. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että kaikki voimme tästä hyötyä. Meillä on tietysti herkkiä tuotteita ja aloja, joilla on sellainen vaara, että niihin kohdistuu liikaa paineita Yhdysvaltain eh, toimijoilta. Näitä pitäisi ilman muuta puolustaa näitä aloja, eikä pitkällä, keskipitkällä tai lyhyellä aikavälillä ole meidän etujemme mukaista, että eh, esimerkiksi mikään eh, lehmän tuotanto vaaranee ja meidän pitää miettiä markkinoille pääsyä jo hyvin varhaisessa vaiheessa neuvotteluja. Tämä on keskeistä. Me emme saa tehdä lehmänkauppoja maataloudella ja meidän on huomioitava tuottajimme tarpeet ja edut. Minä aion taistella sen puolesta, että saamme oikeudenmukaisen ja hyvän sopimuksen aikaiseksi. Kiitos. Myślę, że czas jest, aby wskazywać już... Niin. Nyt täytyy puhua näistä arkaluontoisista aloista hyvin konkreettisesti. Sen aika on nyt. Nyt on puhuttu aiemmin yleisellä tasolla. Haluan kertoa teille, että Samaan aikaan neljä valiokuntaa tätä asiaa käsittelee. Siis kaksi juuri tällä hetkellä, muut, muut valiokunnat, ja sitten iltapäivällä kaksi muuta valiokuntaa. Eli tämä aihe on hyvin ajankohtainen, jos näin voin sanoa, ja sitä käsitellään hyvin laajalti eri valiokunnissa. Sitten varjoesittelijät ensimmäisenä herra Jaar, sitten Senra ja sitten Scott. Varjoesittelijät, olkaa hyvä. Ensin edustaja Jaar. Ja, äh, vielen dank und äh, vielen dank an unser... Kiitos molemmille kollegoille Castrolle ja Nicholsonille. Nyt meillä on todellakin käydä asiantuntijakeskustelua, sisältökeskustelua. Tähän asti sitä keskustelua on käyty lähinnä medioiden välityksellä ja se nyt ei ole mielestäni kovin paljon tässä auttanut eikä johtanut tavoitteeseen, koska mediakeskusteluhan nyt sitten usein kiertää tätä asiasisältötaustaa. Kohta kaksi. Sitä haluaisin painottaa ja positiivisesti siihen suhtautua. Ei pidä maataloutta syyttää, jos joku menee pieleen. Iloitsen siitä, että esittelijä sanoi, että näemme mahdollisuudet myös. Mutta määrittelemme hyvin selkeästi myös riskit. Minä kirjoitin ylös, että kuluttajat ja avoimuus ovat minulle aina tärkeintä. Eli loppujen lopuksi täytyy tietysti kuluttajan tietää, mitä ostaa ja mistä se tulee. Sitä täytyy painottaa. Esteitä pitää molemmin puolin tietysti purkaa. Sitä pidän tietysti tärkeänä. Tämä on minua ärsyttänyt, kun asia on esitelty tiedotusvälineessä, jolle sanottu selkeästi, että nykyisin kaupan esteitä on olemassa. Koska kun kansalaisten kanssa keskustelee, sanoo, että TTIPiä tehdään, niin luullaan, että meillähän on kauppa Yhdysvaltain kanssa ja kaikki sujuu. Se, että on kaupan esteitä ja tulleilla vaikeutamme toistamme elämään, niin se ei ole hyvä. Kolmas huomio, ennak, ikään kuin alkuun, ennen kuin nyt se asiaan. Täytyy mennä itse tietoisen neuvotteluihin. Useimmat meistä varmaankin ovat olleet matkustaneet Yhdysvaltoihin, nähneet paikan päällä asioita. Eli periaatteessa, mitä tulee kilpailukykyyn, niin ei Euroopan maataloudella pitäisi periaatteessa olla mitään pelättävää. Eli itse tietoisina, tasaveroinen kumppani, näin pitäisi näitä neuvotteluja muotoilla. Kysymykseni vielä esittelijälle. Herkät tuotteet, sensitive products, mikä on käsityksenä, ei tietysti voi olla kyse kaikista tuotteista. Herkkä, sensitive, hän sen jo kertoi, ei voida kaikkia julistaa herkiksi tuotteiksi. Onko tästä jo sopu? Onko tästä muutama avainkohta olemassa, jotka voitaisiin muotoilla siitä, että mihin täytyisi keskittyä, mitkä ovat nämä herkät tuotteet? Kiitos kovasti. Sitten edustaja Sandra ja puolitoista minuuttia ja sitten sen jälkeen muilla puhujilla on minuutin puheenvuorot. Eh, gracias. Eh, bueno, Kiitos. Aivan ensinnäkin sanoisin, että minusta Tämä on nyt sellainen asia, että meidän ryhmässämme ollaan ehkä aika lailla eri mieltä tästä asiasta. Ensinnäkin me emme pidä tätä TTIP-tä mitenkään hyvänä en tiedä, onko tullut jotain uusia tietoja tai mietintöjä, mutta tässä valiokunnassa olemme kuulleet ulkopuolista tutkimuksesta, jossa sanottiin, että nimenomaan maatalous kärsisi tästä sopimuksesta. En tiedä, onko saatu uusia tietoja, että voitaisiin nyt ehkä myönteisessä valossa nähdä TTIPn maatalousvaikutukset, mutta me olemme sitä mieltä, että maatalous, ja minä maataloudella tarkoitan niitä tuottajia, jotka unohtuvat aina meidän poliittisista keskusteluistamme, ja tarkoitan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja tarkoitan kuluttajia, jotka lopulta sitten nämä tuotteemme saavat. Ja minä olen sitä mieltä, että minusta tästä ei ole mitään todellista hyötyä. Minusta olisi hyvä, jos unohdettaisiin tämä vienin etusijalle asettaminen Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan politiikassa, näin voitaisiin saada lisää varallisuutta ja näin voitaisiin pysyä hengissä ja pitää maaseutua hyvässä kunnossa. Me emme voi jatkaa sitä, että myymme ikään kuin eh, suurena hyötynä sen, että maaviljelijät asetetaan tällaisten sääntöjen kohteeksi. Nyt puhutaan näistä mahdollisuuksista, mutta kuitenkin maidon euroopanlaista. Tarkkailukeskusta sanotaan, että tällaisia etuja ei ole, ei voida myydä Venäjä eikä Kiina eikä minnekään muuallekaan näille markkinoille, mitä meille luvataan tulevaisuuden osalta. Emme tiedä, milloin tämä tulevaisuus tulee ja tuossa tiellä kuitenkin jää syrjään eh, valtava määrä maanviljelijöitä. Ja jos ajatellaan ilmastokriisiä ja öljyn hinnan muutoksia, niin ei tässä voida nyt miettiä tai ajatella sitä, että tällaisia muutoksia tapahtuisi päivittäin. Ja lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että ei voi pakottaa ihmisiä syömään kenties muun tuotteita, muovista, klooria ja kloonattuja tuotteita. Eilistä keskustelusta tämä kävi selvästi ilmi. Kiitos. Sitten Scott viimeisenä varjoesittelen puolentoista minuuttia. I have to say that... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että minua huolestuttaa se kursorinen tapa, jolla TTIP kysymystä on nyt yhdellä sivulla käsitetty täällä valiokunnassa maataloudessa käytetyt kemikaalit, eläinten hyvinvointi ja muut kysymykset ovat sellaisia, joissa Euroopan unioni on vuosia äh, säilyttänyt äh, hyvin korkean tason suojelun, että voisimme perustella väitteemme, että me olemme maailman huipputasoa asiassa päinvastoin kuin Atlantin toisella puolella, mutta kuulemme nyt se salaisista neuvotteluista viestejä, että olemme valmiina uhraamaan nämä periaatteet vihreinä. Me haluamme esittää tarkastuksia, jotka pyrkivät korkeita standardejamme ruoassamme ja viljelyksillämme puolustamaan kun haluamme harmonisoida toimintaa Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Täytyy ottaa huomioon, että meillä on täysin päinvastainen tapa puuttua riskeihin. Monet nämä riskit liittyvät äh, viljelysprosesseihin. Euroopan unionissa riskiarviointi tehdään, kun uusi tuote on tulossa markkinoille, ja ellei me voi sen turvallisuutta todistaa, me Ähm, turvaudumme ähm, varoperiaatteeseen Yhdysvalloissa. Päinvastoin äh, varallisuus pitää osoittaa ja siellä oletetaan, että tuote on turvallinen, kunnes toisin todistettu. Me haluamme varmistaa sen, että viljelysstandardit äh, säilytään, jotta voimme turvata ihmisten ja eläinten terveyden. Erityisesti GMO viljelykasvit äh, on Euroopan unionissa, ovat Euroopan unionissa hyvin tarkan valvonnan alla, kun Atlantin toisella puolella näin ei kuitenkaan ole. Viime vuosina Euroopan unionin äh, elintarviketurvallisuusvirasto äh, on 30-60 prosentissa ähm, tapauksista ähm, tuonut äh, esiin kodeksaalimartaisuuksien suhteen uhkatilanteita. Hyvä puheenjohtaja, voisinko sanoa nyt enemmän puheaikaa? Minä olen kuitenkin varjoesittelijä. Mielestäni äh, kansalaiset ovat kiinnostuneet tässä asiassa ja meidän pitäisi olla avoimempia. Minun pitäisi saada lisäminuutti. Olkaa hyvä vai? Oh, thank you. So, there's quite... Kiitoksia. Täällä on monia muitakin asioita. Nyt kohteliaisuudesta en niitä pyrkinyt katsomaan kaikkia, mutta äh, myöskin sanoisin, että säätelyyhteistyöhön eh, liittyen haluamme sitä tarkistuksia, joilla haluamme meidän standardeemme suojella ja myöskin eläinten hyvinvointiin liittyen. Euroopan unionilla on paljon direktiivejä ja asetuksia, jotka kattavat monia eläinlajeja ja monia maatalouden aloja. Näitä ei Yhdysvalloissa ole. Olemme erityisen huolestuneita eläinten hyvinvoinnista ihmisten hyvinvoinnin lisäksi. Ja yhteenvetona sanoisin, että meidän roolimme on puolustaa maanviljelyksen korkeaa tasoa turvallisuuden ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin osalta. Minua huolestuttaa se, että nämä standardit ovat nyt uhan alla, kun harmonisoimme toimintaa Yhdysvaltain kanssa. Meidän tulee oikein puolustaa maanviljelysektoriamme. Meidän tarkistuksemme pyrkivät ähm, maanviljelyksen ja ruoan tuotannon osalta turvaamaan näitä seikkoja. Me tulemme äh, testaamaan nyt komission sanoja tarkistuksillamme. Kiitoksia. Proszę Varjoesittelijät olivat etusijalla. Ja nyt sitten muista, edustaja Nekov, minuutti. Siis pyydän, että älkää toistako joku sanottua. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Напълно подкрепям препоръките, изготвени от Пауло и Джеймс. Kiitos puheenjohtaja. Tuen täysin suosituksia Jamesilta ja Paololta. Kumppanuus perustuu neoliberaaliin paradigmaan – ja siinä ei oteta huomioon eurooppalaisia arvoja. Se, mitä lisäisin, on ehdotus, että komission pitäisi ottaa mukaan rahoitusvälineitä, joilla voitaisiin tukea eurooppalaisia maataloustuotteita Yhdysvalloissa niin, että eurooppalaisten tuotteiden laatu tulee esille. Tähän voisi kuulua tukia niille tuottajille, jotka osallistuvat näyt näyttelyihin ja messuille ja tämä on erityisen tärkeää pienille jäsenvaltioille, jotka ovat liittyneet nyt hiljattain mukaan lukien Bulgaria. Bulgariassa monilla tuottajilla on huolia, jotka liittyvät siihen kilpailuun, jota joutuvat kohtaamaan, ei pelkästään, jos ajatellaan eurooppalaisia kumppaneita, vaan myös amerikkalaisia tuottajia. Kiitos. przed państwem się wyświetla czas wypowiedzi a ja jeszcze będę także podnosił ten Tätä välinettä tässä nostelen tätä nuijaa, jos ylitätte puheajan. Edustaja Miller. Herr Vorsitzender, Herr de Castro, Herr Nik- Puheenjohtaja Castro Nicholson, jos ajatellaan vapaakauppasopimusta Yhdysvallan kanssa, niin ei ajattele sitä niin positiivisesti kuin te olette mietinnössä esittäneet IDF-instituutin tutkimukset kaikki tullennemme ja kaikissa skenaarioissa oli kyllä sitten arvoketjun taantumista ennustettu maatalousalalla. Tietysti näytyy neuvotella niin, että näin ei kävisi. Ja jos ajatellaan risko, riskejä, niin kuvaillaan selvästi, että standardien harmonisointia on alaspäin. Ja tässä pelkään, että pienet maatalousyritykset saavat sitten osakseen suurempaa kilpailupainetta ja sen kautta häviävät. Tästä asiakeskustelusta, josta kollega Jaar puhui, sitä kernaasti voidaan tehdä sitten, kun internetinkin aikakaudella ja sosiaalisen median aikakaudella on avoimuutta. Silloin nimittäin vaaditaan sitä, että kansalliset otetaan mukaan Eurooppaan. Edustaja Bovan. Oui, euh, je... Minä tarkasti tämän lausuntoluonnoksen luin läpi. Ensimmäinen asia on skandaalimaista, että meidän maatalousvaliokuntamme vain kansainvälisen kaupan valiokunnalle antaa vain yhden lausunnon. Tämä on uskomatonta. Tämä oli siis ensimmäinen asia. Toisekseen Olemme käyneet tämän vaikutusten arvioinnin läpi ja tämä on katastrofaalista. Siihen meidän täytyy porastaa työmme. Markkinat, hinnat tai tuottajien äm, tulo, kaikki nämä asiat ovat nyt vaaran alla kolmannekseen. Jälleen kerran maanviljely on kauppa tavaraa. Tämä täytyy ottaa huomioon. Minä vetoan nyt hyvin vahvasti sen puolesta, että me tämän TTIP-sopimuksen hylkäisimme, vain yksi ainut tarkistus tähän voidaan tehdä, se, että me hylkäämme tämän kaiken. Tämä ei tuota mitään hyötyä eurooppalaisille viljelijöille eikä eurooppalaiselle maataloudelle. opinia Edustaja Bové, lausunto voi olla vain lausunto. Voi olla vain yksi lausunto. Siinä Siis ei kuka, mikään valiokunta valmistele useampia lausuntoja, mutta voi siinä olla useita osatekijöitä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Έχω καταγγείλει πριν από πολύ καιρό το θέμα. Minä olen esittänyt kriittisiä kommentteja tästä kauppa-Natosta. Siksi minun mielestäni meidän pitäisi tätä kutsua, tätä kauppasopimusta Euroopan unionin kanssa. Ja nyt meillä on tämä TTIP. Ja kun Yhdysvallat on allekirjoittanut yksittäisiä sopimuksia eri EUn valtioiden kanssa. Miksi he haluavat vielä lisäsopimuksen, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot yhdessä? Tässä on sama asia kuin Naton kanssa. On pyritty saamaan Eurooppa hallintaan ja sama tapahtuu varmasti heidän tuotteidensa osalta täällä Euroopassa. Kuten olen jo ennen sanonut, meillä on tuotteita, Tästä on puhuttu hedelmä- ja vihannesalalla ja me olemme tietoisia siitä, että niiden eurooppalaisten tuotteiden tilalle tulee amerikkalaisia tuotteita ja tulette havaitsematta näin käy, jos asiaa tarkistelette tarkemmin. Kiitos. Sitten edustaja Hausling. Uskonpa, että perusongelma lausunnossa on, että lopussa sanotaan, että tästä voidaan vielä kerran keskustella, mutta kaikki tietävät, että voimme vain muutaman kirjallisen ehdotuksen esittää, mutta emme tässä voi nyt parlamentaarikkona oikeasti keskustella. Sitten meidät asetetaan siihen, että lopuksi tämä, tämä perusongelma. Sitten toinen ongelma. Näistä välitystuomioistuimista, välityselimistä ei puhuta ollenkaan, eikä se tule esille äh, laatunnossa ollenkaan Myöskään sääntelyyhteistyötä ei mainita riskinä. Nämä ovat kaikki teemoja, jotka ovat demokratian näkökulmasta kriittisesti tarkasteltavia, eikä tule esille lausunnossa ollenkaan. Luvalla sanoen, se asenne, että sopimuksessa voimme vain voittaa ja voimme ylläpitää standardimme, ja kun yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa puhun, niin siinä varassa se on naivia. Tietysti täytyy äh, tinkiä standardeista ja sitten jos näin tehdään, niin kyllä sinne kuluttajat kaikki mukin häviävät. Ja sitten standardien vastavuoroinen tunnustaminen, sekin tarkoittaa, että Euroopassa tulee kilpailua amerikkalaisten tuotteiden kanssa, joiden kanssa eurooppalaiset viljelijät eivät pärjää. Ja lausunnossa ei oteta ollenkaan huomioon sitä, mitä selviksytkin sanovat, että sitten lopuksi pienviljelijät ovat tämän kilpailun häviäjiä. Ja tämä täytyy saada tänne lausuntoon mukaan. Että kyllä tässä vähän sinisilmäisiä ollaan. Proszę Państwa, to sprawozdanie będzie... Niin, kyllä parlamenttikin keskustelee lausunnosta sopimuksesta. Ei ole niin, etteikö meillä olisi mitään sanottavaa ja tärkeää on, että nyt otetaan esille mahdollisimman paljon ongelmia, koska myöhemmin voi olla liian myöhäistä. Edustaja Brannen, olkaa hyvä. Pan Brannen. Edustaja um, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tuoda ruokaturvallisuuskysymyksen esiin. Perin Euroopan unionissa on ollut se, että me päätämme, onko elintarvike, joka Euroopan unionin tulee turvallinen. Tämä lähestymistapa um, on myöskin VTO-säännös vahvistettu ja hiljattain Kanadan ja Euroopan unionin kauppasopimuksessa setassa, mutta Euroopan unionin ja Yhdysvaltain sopimuksessa olisi täysin päinvastoin viejä osapuoli varmistaisi sen, eh, että tuote vastaa tuoja osapuolen vastaanottaja osapuolen sääntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että viejä osapuoli vastasi siitä, että Euroopan unionin sääntöjä esimerkiksi kloorikanasta ja GMO-tuotteista noudattaisiin. Komissiolta ei ole saatu mitään selvitystä siitä, miksi näin ole. TTIP ei saa tarkoittaa sitä, että viemme kukin omat harmimme, helpomme helpommin toiselle, niin että Euroopan unionikin voisi viedä pelänäytisen kaltaisia kasvitauteja tai muita rikkaruohoja helpommin. Meidän tulee olla varovaisia näissä kysymyksissä ja tulemme esittämään tarkistuksia, joka tähän asiaan puuttuu. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Neutschel. Pani poseł Herzlichen Dank. Auch Kiitos. Nyt kun ollaan maatalousvaliokunnassa, niin kyllä täytyy nähdä perusongelmiin puuttua myös täälläkin. Konsernien valitusoikeus on ihan perustava asia. Sitten näiden riitojen ratkaisuelinten asema. Sitten se, että saadaan vain negatiiviluettelo eikä positiiviluettelo, ei oikeastaan edes tiedä, mistä neuvotellaan. Nämä ovat ihan perustavanlaatuisia ongelmia, kuten myös avoimuus ja demokratialle koituvat uh, uhat. Sen lisäksi tietysti maatalousasioita, teemoja, niistä mainitsisin viisi, jotka ovat sydäntämme lähellä. Maatalouden rakenteet, kyllä ne muuttuvat meillä sitten. Se tarkoittaa, että tulee suurempia tiloja, ei keskisuuria pieniä tiloja, vaan suuret tilat Amerikassa, niin sitten dominoivat ja se aiheuttaa, että meilläkin tulee yhä suurempia tiloja. Sitten äh, viljelijöiden tulot mainittiin, he eivät ole voittajia, maatalouden tulot eivät parane. Ja täytyy myös mainita, että vientisuuntautunut maatalous vaikuttaa myös yhteiskuntaan. Maaseutu ja maatalous muuttuu, josta voitteena on mahdollisimman paljon vientiin saada jos rajat häviävät meidän tuotteille Yhdysvaltoihin, niin voimme iloita, mutta kyllä se toimii toisinkin päin. Ja sitten täällä tulee tuotteita, joita emme halua. Ja uskon, että standardit ylipäänsä alenevat ja suhtaudun siihen kovin kriittisesti. Kiitos sitten, edustaja Andrio. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Sähkösanomanomaisesti omaisesti on selvää, että kyseessä on omalla mietintö, johon olisi pitänyt saada tukea maatalousalalta. Olen Josipovin kanssa samaa mieltä. Tässä ei voida jättää maataloutta mukauttamistamme kohteeksi kyseessä ovat yhteiskunnalliset kysymykset. Meidän pitää kysyä, että jos päästään sopimukseen, niin on päästä sitten tasapainotettuun sopimukseen, jos ajatellaan strategiaa. Nyt on väärin, että annettiin periksi asioissa, ja se tarkoittaa sitä, että neuvotellaan muista kuin asioista. Ja sitten kun ajatellaan markkinoille pääse, on selvää, että ei voida kaikkien herkimpien alojen osalta päästä eroon tullisuojasta esimerkiksi naudan liha-alalla. Olisi hyvä, jos komissio kertoisi, minkälaisissa asioissa on jo annettu periksi ja sitten muut kuin tulli esteet. Tämä on eurooppalaisten yhteinen etu. Meidän on pyrittävä vastavuoroisuuteen niin, että amerikkalaisten standardit ovat meidän standardimme tasolla. Ja jos ajatellaan sitten oikeuksia, niin pitäisi paljon enemmän huomioida alkuperämerkinnät, sillä Yhdysvallat niitä kunnioittaa ainoastaan silloin, kun tämä heille sopii. Meidän pitäisi ottaa täältä pois viittaukset Kanadan sopimukseen, sillä ei tämä ole mikään hyvä esimerkki tässä mielessä. Kiitos arvoisa uh, uh, puhemies Puhun lyhyesti ja pyrin olemaan toistamatta asioita, joita muut sanovat, mutta minun näkökulmastani, ryhmäni näkökulmasta TTIP äh, on epäonninen projekti. Se aloitettiin väärällä tavalla ja sitä on johdettu väärällä tavalla ja siinä yritetään ratkaista liian monia asioita yhtä aikaa ja aikataulu on aivan mahdoton. Äh, minä kuulen paljon enemmän skeptisyyttä täällä salissa vallalla kuin uskoa ja minä kunnioitan suuresti esittelijöitä. Ähm, olen tyytyväinen, että teidän kantana on tämän tyyppinen, mutta sen suhteen, että me voisimme käsitellä eri kysymyksiä maanviljelysalalla. Eikö olisi mahdollista, että erityisesti tässä lausunnossa valiokunta olisi suuresti sen kannalla, että TTIP-sopimuksesta maataloustuotteet luettaisiin kokonaan pois. Tämä olisi paljon parempi tapa edetä. Tämä ei sulkisi pois sitä, että tulevaisuudessa näyttäisiin mukaan. Nyt TTIP on puolivillainen. Meillä on hyvin paljon tilanteita, joissa merkkiä siitä, että meidän tuottajamme todennäköisemmin häviäisivät kuin voittaisivat. Eikö meidän valiokuntamme pitäisi yhtenä rintamana sanoa, että Euroopan unionin maanviljelys ala ei ole valmis T-tipille, että me emme periaatteessa vastusta kauppaa, viemielisesti, mutta että tämä sopimus ei maatalousalalle sovellu ja se pitäisi sulkea ulos sopimuksesta. Kiitos sitten edustaja Ferrand. Euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä keskustelusta, joka on selkeä. Minä kuulin, että äh, valmistelija Nikolson puhui siitä, että olisi selkeä etua vapaa kaupasta. Minä olen huolestunut tästä. Minä haluaisin puhua nyt äh, lähinnä eh, Nauta eläinten kasvatusalasta. Jos ajatellaan Kanadan kanssa tehtyä sopimusta, siinä on tulleja ja siinä on avattu suuri lisämäärä eh, naudan lihaa ja valtava määrä naudan lihaa tulee sitten jopa markkinoille. Ja nyt sitten valmistellaan tätä T-tippiä ja 400 000 tonnia amerikkalaista naudan lihaa tulee markkinoille. Tämän Ranskan osalta 40 prosentin tulolasku tuottajille ja tämä on myös myös suuri uhka Euroopan tärkeimmille naudanlihan tuottajille, ja se voi ehkä kadota kokonaan. Jos ajatellaan naudanlihan alaa, niin pitää tehdä selväksi, että Ranskan kantaisessa maassa, jossa on puolet kaikkein tärkeimmistä roduista jalostettu, niin tässä on todella suuri uhka. Huonolaatuinen liha, joka tulee Yhdysvalloista. Kiitos. Kiitos edustaja Kuzmiuk. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että neuvotteluissa ei käy niin kuin VTO-neuvotteluissa jo kävi, kun asiasta vasta- neuvotteluista vastaava komissio sanoi, että täytyy uhrata maatalouden edut teollisuuden edestä. Toivottavasti näissä neuvotteluissa ei käy niin. Ja nyt kun puheenjohtaja kehotti siihen, että mainitaan nämä ARAT-tuotteet, sensitive products, niin mainitsen yhden hyvin ARAN puolalaisten tuottajien kannalta, siipikarjan. Se on tuote, jossa kustannukset Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat niin kovin erilaiset, että kilpailu ei oikeastaan ole mahdollista. Että toivottavasti jos on tällainen arkojen tuotteiden luettelo, niin että se laaditaan todellakin, että se olisi velvoittava tässä sopimuksessa. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Haitema. Yes, thank you, chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että Kuten aikaisemminkin sanoin, TTIP on erittäin suuri mahdollisuus Euroopan unionin maataloussektorille tämä on suuri mahdollisuus vähentää hallinnollista taakkaa, vähentää myöskin säätelytaakkaa. Uskoakseni TTIP on myöskin mahdollisuus luoda globaalisti korkeampia standardeja, jos yhdessä meillä on vapakauppasopimus, meillä on suuri kauppa-alue ja muiden toimijoiden pitäisi omaksua meidän standardeemme enemmän. Tämä Nixonin ja De Castron lausuntoluotus on erittäin hyvä. Meidän täytyy varmistaa myöskin reilut toimintaolosuhteet globaalisti ja eurooppalaiset standardit nykyään ovat sellaisia, että monien viljelijöiden tulee investoida täyttääkseen ne. Esimerkiksi häkki, kana, häkin suurentaminen 10 prosentilla. Se tarkoittaa sitä, että 79 prosenttia tuotantokustannukset ovat Yhdysvalloissa munajahon osalta matalampia. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän tyyppisiä haasteita eurooppalaiset kasvattajat kohtaisivat. Kiitos. Kiitos, edustaja Bogovic. Mislim, da zelo korisna rasprava in se najprej postavi. Kiitos, keskustelu on kovin hyödyllistä. Minulla on yksi erityinen kysymys. Onko meillä yhä yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, joka olisi eurooppalaista maatalouspolitiikkaa? 30-40 prosenttia eurooppalaisista varoista investoidaan maatalouteen Euroopassa. Koska haluamme, että Euroopan maatalo- viljelijät selviävät ja tuottavat ruokamme. Eli avainkysymys on, Onko meillä TTIPin jälkeen edelleen yhteistä maatalouspolitiikkaa? Minä tulen uudesta jäsenvaltiosta ja nyt 11 vuoden jälkeen olemme huomanneet, että tärkeimmät kauppaketjut ovat hyötyneet politiikoista eniten. Pelkäänpä, että TTIP pahentaa vielä tilannetta ja todellakin mietin, että kukaan nyt vielä pystyy tuottamaan ruokaa maassa, kuten meidän maamme. Kolmas kysymys, standardit, GMO, hormonit, kloonaaminen, kaikki nämä. Olemmeko tyytyväisiä siihen, mitä päätöslauselmassa sanotaan? Standardien jatkuva seuranta ihmisten ja eläinten terveyden puolesta. Annammeko selkeitä vastauksia eurooppalaisille kuluttajille ennen kuin sanomme kyllä tällaiselle sopimukselle? Kiitos. Sitten edustaja Dess. Kiitos puheenjohtaja. Kun neuvotellaan amerikkalaisten kanssa, niin täytyy pitää kiinni standardeista. Me olemme samaa mieltä, että sosiaalidemokraattinen puolue on viime päivinä sanonut seuraavaa Saksassa, siteeraan. Euroopan ja Pohjois-Amerikan täytyy tarttua tilaisuuteen saada aikaan standardi, jossa otetaan huomioon VTOn pelisäännöt. Jos näin ei käy, niin sitten Aasia asettuu dominoivaan asemaan kansainvälisessä kaupassa. Sillä on negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. En Voiko joku mainita sellaisen maailman alueen, jossa olisi lähemmäs standardit meidän kanssa kuin Pohjois-Amerikassa. Ei ne ole ihan meidän standardit, mutta ei kukaan muu ole niin lähellä meitä. Ja sen vuoksi puhun sopimuksen puolesta ja olen sitä mieltä, että juuri maitotuotteissa meillä olisi hyvät mahdollisuudet Amerikassa päästä markkinoille ja pärjätä. Nyt pitää maksaa jopa 100 prosentin tulle ja sitten kun tullit ovat poissa, niin sitten meillä on hyvät mahdollisuudet myydä siellä Amerikassa hyviä tuotteita. Dziękuję, pan poseł Karti. Kiitos, edustaja Karti. Thank you, Chairman, and thanks to the rapporteurs for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos valmistelijoille näistä ajatuksista. Toivottavasti he huomioivat tähän nyt muutaman tarkistuksen, sillä minä en ole samaa mieltä siitä, mitä moni tuntuu ajattelun, että kyllä tässä kaikki menee hyvin ja eurooppalaisia standardeja suojataan. Sitä katsoa Yhdysvaltain kannalta ja miettiä sitä, kuka Amerikassa eniten painostaa hallitusta siihen, että TTIP-sopimus saadaan aikaiseksi. Kyseessä ovat esimerkiksi Yhdysvaltain lihan viejät eivätkä he halua, että tämä asia menee läpi odottaen, että standardeja, joita heihin sovitaan, korotetaan, vaan he lähtevät liikkeelle siitä, että se tuote, jota siellä nyt tuotetaan, joka on eurooppalaisten standardien mukaista, päästetään Euroopan unionin komission ennakointi osoittaa, että 120 prosenttia lisääntyisi vienti EUn suuntaan ja 60 prosenttia EUsta Yhdysvaltojen vienti lisääntyisi. Voidaanko nyt ajatella, että 120 prosenttia lisää tuotteita tulee EUn kuluttajien syötäväksi ja nämä vievät sitten markkinat meidän tuotteiltamme. Kiitos. Pan poseł Flanagan. Edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuulen eräiden edustajien täällä sanovan, että tämä on mahdollisuus maataloussektorille. On hienoa, jos se näin kuvittelevat, mutta teidän täytyy perustaa kuitenkin mielikuvanne tosiasioille. Ja kuten edustaja Kaafi tässä sanoi ja antoi yksityiskohtia, on aivan selvää, että tämä ei ole mikään mahdollisuus maataloussektorille. Äh, Nauta-sektori kärsisi tästä vakavasti ja haluaisin ajatella, että tämän valiokunnan lausunto perustuu siihen, mikä yleinen mielipide on. Ja kun minä olen kuullut täällä puhujia ja monia äh, jäseniä, Mielestäni on hyvin selvää, että tämä valiokunta on paljon huolustuneempi T-tipistä ja sen vaikutuksesta maatalouteen kuin tämä nykyinen lausunto osoittaa. Ja mielestäni meidän täytyy vahvempi viesti lähettää valiokunnasta. Ja halusin kiittää vihreiden jäsentä tästä erittäin hienosta puheenvuorosta ja myöskin Skotlannin edustajaa joka ehdotti, että meidän pitäisi sulkea maataloussektori ulos tästä sopimuksesta. Jos me tässä muita mm, sektoreita haluamme viennissä tukea, niin maatalous tulee kärsimään siitä. Kyllä te voitte kuvitella vaikka, että joulupukki on olemassa, mutta ei se ole totta. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tarabella. Tämä ei ole yllätys. Minä olen yksi niistä sosiaalisten demokraateista, jotka suhtautuvat skeptisesti siihen, mitä tämä sopimus voi maatalousalalla erityisesti meille tuoda. Kahdesta syystä meidän pitää nyt estää se, että asian tuntijat päättävät normista. Tämä oli järkevää. Tämä tarkoittaa sitä, että puretaan demokraattiset päätökset, jotka on täällä tehty. Ja kun puhutaan tulliesteistä ja muista kuin tulliesteistä, ei niistä pitäisi puhua. On aina helppoa käyttää tällaisia kielisiä sanoja, kun jotain haluan tuhota. Kyseessä ovat säädökset, normit, tulliin tai muihin pohjautuvat me haluamme muistaa turvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun. Ja sitten meillä on aiheesta, toinenkin kollega puhui. Kyseessä on tämä paneeli, joka purkaisi sitten olemassa olevat päätökset ja säännökset. Ja me tarvitsemme nyt selkeän tutkimuksen, ei vain tällainen paperi, joka on komission ajatusten mukainen, vaan pitää miettiä sitä, mitä on sanottu siipikarjasta, joka on hyvin arkaluonteinen ja muitakin aloja, joihin tämä voi vaikuttaa. Ja jos 122 prosenttia lisääntyisi yhdysvalloista vienti tänne ja Yhdysvaltoihin vietäisiin 60 prosenttia, tämä johtaisi siihen, että sisämarkkinoilla jotkut alat romahtaisivat, koska kilpailu ei olisi enää eh, oikeudenmukaista, kun annetaan sääntöjä ja tämä olisi haitallista EU-maataloustuotonlle. Eh, Yhdysvalloissa heidän maatalouslainsäädäntönsä on pragmaattisempi ja meidän ei pidä tätä alaa asettaa nyt tällaisen kilpailun kohteeksi, koska siellä on tälläkin hetkellä ongelmia. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Rope. E, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin asia on tärkeä. Täytyy kyllä analysoida kaikki, jotta päätös voidaan tehdä. Nyt kun puhutaan eri aloista, niin tietyt alat voittavat, tietyt häviävät. Ja sen vuoksi on tärkeää sanoa, että EU:ssa on myös eri tilanne eri jäsenvaltioissa. Myöskin ostohinnat ovat erilaiset. Joissakin maissa tietyillä aloilla on ongelmia ja toiset saattavat hävitä kokonaan. Sen vuoksi on tärkeää yksilöidä turvatakeet, jotta tiettyjä aloja voidaan tietyissä jäsenvaltiossa suojella – ja jotta hintojen polkumyyntiä voidaan välttää. Yhdysvaltain suuret korporaatiot voivat vaikuttaa energia-alalla ja maataloudessa, ainakin järjestövaltioiden osalta. Näiden asioiden osalta täytyy olla suojatakeita, jotta sitten myöhemmin TTIP-sopimusta voidaan myöhemmin parantaa, mieluummin kuin että solmitaan sopimus ja sitten Kiitos. Sitten edustaja Shire. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dit onderwerp is al eh, veel aan orde gekomen. Ik heb ook bij eh, NVIA eh, amendementen ingebracht. Wat ik wel een... Kiitos. Täällä nyt puhutaan asiasta kovin paljon. Minä olen sitten jotain tarkistuksia myös. Ja täältä kuitenkin nyt puuttuu jotain tästä tekstistä, joka on muuten myönteinen. Täällä puhutaan eri aloista. Ja kun mietin sitä, mitä herra Nikolson sanoi, niin haluaisin esittää kysymyksen eh, karan jalostuksesta ja maatalusta ja kasvihuonetuotannosta ja muista aloista, joihin tämä voi vaikuttaa ehkä myönteisesti. Mutta on sitten joitain aloja, jotka jäävät tämän sopimuksen ulkopuolelle tai jotka eivät hyödy sopimuksesta. maatalouden näkökulmasta pitäisi kyllä neuvotella paljon tiukemmin, jotta päästäisiin eteenpäin. Muuten tässä vannetaan periksi ja se olisi todella harmi. Kiitos sitten edustaja Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Aș dori să felicit și eu raportorii. Apreciez că um, într-o parte... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä. Tässä oli vain yksi sivu tilaa ja he onnistuvat kuitenkin paljon asioita ottamaan mukaan. Minä olen optimistinen tämän sopimuksen suhteen. Uskon, että se olisi maanviljelysalalle Euroopan unionissa enemmänkin mahdollisuus. Me emme saa unohtaa, hyvät kollegat, sitä, että tällä hetkellä meillä on jumiutunut tilanne Venäjän kauppasaaron vuoksi. Meidän täytyy löytää uusia markkinoita – uhraamatta luonnollisesti standardejamme, mutta me emme voi kuvitella, että amerikkalaiset tuotteet ovat huonoja ja että me, meidän omamme ovat parempilaatuisia. Me tarvitsemme jäljitettävyysmekanismi sellaisen, joka on luotettava. Kuluttajien täytyy voida luottaa siihen. Heidän pitää voida tietää, mitä he ostavat ja syövät. Minä olen kuitenkin erittäin vakuuttunut siitä, että tästä sopimuksesta tulee nopeasti no, neuvotella. Se voi pelastaa eurooppalaisen maanviljelyn. Sitten edustaja Dante. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kun tätä keskustelua kuuntelee, niin tässä herää sellainen kysymys, onko tässä todellakin puhe jo tehdystä sopimuksesta, vasta aloitusta neuvotteluista. Mä olisin kuitenkin kiittää tässä kahta tekstin laatia, jotka asiat hyvin ottavat esille. Kuitenkin pitää mennä vielä pidemmälle, koska tilanne vaihtelee kovasti eri aloilla. Tämä on puhuttu liha-alasta ja on totta, että tuolla alalla ollaan hyvin huolestuneita. Voitaisiin puhua viineä, viinialasta ja viinialan haluaisi lisää selkeyttä aikaisempiin sopimuksiin tässä yhteydessä. Minä olen yksi niistä, jotka toivoisivat, että komissio kertoisi aika nopeasti meille, mitkä ovat ne alat, joita pidetään herkkinä, arka luontoisena haavoittuvina, koska muuten tässä tulee päiviä päivältä lisää ala eteen. Ja mitä tulee sitten tähän eh, välitys eh, toimistuminen, niin meidän pitää tehdä selväksi se, että meidän pitäisi saada aikaiseksi todellinen tuomioistuin, sillä ei tällainen eh, yksityinen taho voi olla sopimuksessa mukana. Kiitos. Muistuttaisin, että neuvottelut alkoivat heinäkuussa 2013. Ensimmäiset neuvottelut heinäkuussa 2013. Helmikuun alussa oli kahdeksas neuvottelukierros. Ja oletetaan nyt, että neuvottelutahti kiihtyy. Niin vielä edustaja Dantin. Niin kyllä minä tiedän missä vaiheessa ollaan, mutta kun kuuntelee sitä mitä täällä sanotaan, tulee sellainen mielikuva, että tämä sopimus on ikään kuin jo tehty. Okei, okay, No selvä, selvä. Sitten edustaja Garcia. Joo, kiitos. Haluaisin kiittää valmistelijoita tästä myönteistä sävystä, jossa työ on tehty. Minun mielestäni sopimus Yhdysvaltain kanssa tuo mahdollisuuksia kasvaa ja se antaa paljon Euroopalle, jos ajatellaan Välimeren tuotteita, hedelmiä, vihanneksia, oliviöljyä tai viiniä. Minusta tiedotusvälineet tässä painostavat liikaa. Ajatellaan, että asioista on ikään kuin sovittu, niin kuin Radandan sanoi, vaikka ne ovat vielä auki. Enkä minä usko, että tämä sopimus alentaa yhtään standardeja. Meidän järjestelmämme mukautuu amerikkalaisten järjestelmään ja päinvastoin. Tässä on toimittava aina vastavuoroisesti. Tämä on komission mandaatti ja niin meille myös kerrotaan, että siellä tehdään. Ja olen eh, edustaja Engin kanssa samaa mieltä siitä, että unionin pitää olla hyvin kunnianhimoinen neuvotteluissa. Meidän pitää puolustaa maantieteellisiä alkuperämerkintöjä elintarviketuotteissa. Tämä on yksi keskeinen asia, jotta neuvottelut voivat olla menestyksekkäät. Ja tämän lisäksi pitää huomioida tietyt alat, jotka tuottavat arkaluontoisia tuotteita, esimerkiksi eh, kananmunia, kalapoikia tai naudan lihaa. Ja näillä aloilla ehkä voitaisiin vielä täydentää sitä työtä, mitä on tehty tänne. Voitaisiin jotain tarkistuksia ottaa mukaan. Minä en niitä esittää. Me tarvitsemme uusia markkinoita. Venäjän tuontikielön tuontikielto on tehnyt selväksi sen, että meidän markkinamme eh, ovat ummessa ja on tärkeää, että voidaan viedä. Näin voidaan saada lisää työpaikkoja ja tätä varten tarvitsemme TTIPiä. Kiitos. Kiitos sitten edustaja McGuinness. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin sanoa, että meillä on kaksi hyvin kokenutta esittelijää. Ja tämähän täytyy nyt olla kovin lyhyt tämän lausun, jos sen lukee, niin monet edustajan esille ottamat asiat ovat katettuja tässä lausunnossa. Smith totesi, että emme ole periaatteessa kauppaa vastaan, ja kun tulee kauppaa käyvästä kansakunnasta, Irlannillahan on suuri intressi, ei pelkästään siinä, että on hyvät sisämarkkinat Euroopassa kaupan käynnille, vaan myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi tällä hetkellä Norlihan osalta, huolimatta huolistamme, on mahdollisuus viedä jalostettua naudanlihaa Yhdysvaltoihin, mutta sille on nyt suuria rajoituksia. Olisi mahdollisuus, johon voidaan tarttua, jos saadaan sopimus on mutkia ja huopaamista ja soutamista aina. Sitten maitotuotteissa on myös suuria mahdollisuuksia, koska tulli on niin korkea tällä hetkellä. Se mitä sanoisin ihmisille, kuten Michel Dantin sanoi, sopimusta, sopimuksen ei ole päästy. On suuria huolenaiheita asioista, kuten standardien vastaavuus. Täytyy pyytää, että neuvottelimme ovat kovin varovaisia näissä asioissa, mutta lausunto mielestäni menee hyvin pitkälle käsittelemään monia näitä arkoja kysymyksiä, joita meillä on. Ja pyytäisin, että luottakaa kokeneisiin esittelijöihimme. Kiitos, edustaja Federley. Chair, I think it's a... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni tämä lähestymistapa on hyvä TTIPin osalta. Tässä on paljon mahdollisuuksia, mutta mahdollisuudet toteutuvat vain, jos meidän politiikkamme on oikeanlaista alusta alkaen. Jos me vain pelkäämme, amerikkalaiset hakkaavat meidät. He ovat parempia kilpailussa kuin me. Mutta jos meillä on oikean tyyppistä politiikkaa, tässä on suuria mahdollisuuksia, jotka voivat eurooppalaisille viljelijöille avautua. Uskoakseni tämä on lähestymistapa kilpailuun ja lähestymäpä oma markkinaamme. Minä en usko, että nämä vahvat argumentit vastaan pätevät sillä, vaikkapa meillä on yhteinen eurooppalainen markkina, meillä ei ole samoja standardeja, meillä on erilaista antibioottien käyttöä, erilaista karjan kasvatusta ja niin edespäin, emmekä edes Euroopan unionissa ole näitä asioita onnistuneet kontrolloimaan. Sitä viimeinen asia, minä olen kuullut komission Malmströmin toteavan, että TTIPin tarkoitus ei ole laskea eurooppalaisia standardeja. Hän on ollut tässä hyvin selvä sanainen. Asiassa ei pidä erehtyä. Tietenkin meidän täytyy varmistaa se, että toimintaolosuhteet ovat tasavertaiset äh, Yhdysvaltain ja, Amerik- äh, Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Mutta TTIPin tarkoitus ei ole polkea eurooppalaisia standardeja. Pani poseł Petir, pani poseł, Edustaja Petir, olkaa hyvä. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, pa ja bih rekla da e, svakako nužnost e, postizanja sporazuma i to trgovinskih... Itse asiassa painottaisin ylipäänsä kauppasopimuksia. Siis Euroopallahan nyt oli 50 maan kanssa maailmalla niin siinä mielessä kyllä käytäntö osoittaa, että täytyy myös TTIP saada aikaan, mutta tietysti täytyy ottaa huomioon riskit ja haitatkin. Ja sen vuoksi haluaisin ottaa tai kehottaa varovaisuuteen, koska kyllä meidän täytyy omia tuottajiamme ja kuluttajiemme suojella. Ja siinä mielessä täytyy nähdä, että Amerikkalaiset tuottajat saavat kovin hyvin tukia siellä ja siinä on nyt sitten vähän epäreilua kilpailua sieltä tulee meidän eurooppalaisille tuottajille. Sitten jos otetaan huomioon myös hormonit ja antibiootit ja GMOt, mitä siellä käytetään, niin siinä sitten uskon, että Meidän tuotteillemme on kyllä ollut korkeat standardit ja niitä täytyy nytkin vaatia ja eh, amerikkalaiset eivät kyllä ole sitä ottaneet huomioon tähän asti neuvotteluissa. Maantieteelliset merkinnät, jäljitettävyys ovat myös tärkeitä, jotta kaikki kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä syövät. Kiitos edustaja Porchak ja sen jälkeen komissio. Thank you, Mr. Chair.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 Mutta Yhdysvallat on kuitenkin tärkeä liittolainen maa taloudenkin alalla eurooppalaisille. Heillä on samankaltaiset standardit kuin meillä ja tietysti yksittäiset näkökohdat täytyy analysoida tarkasti, sehän on selvää, mutta ei nyt pidä olla niin kokonaisnegatiivinen. Jos ajatellaan Uutta-Seelantia, Australiaa, niiden kanssa on samanlaisia sopimuksia solmittu, mutta niitä, niitä ei ole käsitelty niin paljon tiedotusvälineissä. Eikä tällaista media-alamylöä ole ollut, vaikka niidenkin kanssa on hyväksytty sopimuksia. Sen vuoksi täytyy nyt asiallisesti suhtautua tähän asiaan, eikä antaa mahdollisuuksia lippua sormien välistä. Tässä on positiivisia näkökohtia, mutta ne nyt eivät saa niin paljon tilaa tiedotusvälineissä. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Komission edustaja, johtaja Clark, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaisi ensinnäkin kiittää valmistelijoita hyvin laaditusta esityksestä ja haluaisimme kiittää myös siitä, että tämä teksti on näin lyhyt. On selvää, että mitä lyhyempi asiakirja, sen helpompi sitä on käyttää INTE-valiokunnan päätöslauselmassa. Ja komissio on samaa mieltä esittelijöiden kanssa siitä, että tarvitsemme kunnianhimoisen ja tasapainotetun lopputuloksen maatalouden alla. TTIPissä olemme myös samaa mieltä siitä, että tämä markkinoille pääsy, muut kuin tullitoimet, maantieteelliset merkinnät ja terveys- ja kasvinsuojelutoimet pitää ottaa yhtä hyvin esille rinnakkain. Ja komissio on täysin samaa mieltä esittelijän mielipiteiden kanssa ja monen MEPin kanssa myös, eli että mikään T-tipissä ei saa kyseenalaistaa meidän peruslaatu standardejamme ja emme saa TTIPin olla lähteä alentamaan standardeja tai vaikeuttamaan varvaisuusperiaatteen käyttöä. Tämä on tehty hyvin selväksi kaikilla Euroopan komission tasoilla. Ja jos edustajat haluavat tarkastella Kanan kanssa tehtyä SETA-sopimusta, niin on havaittavissa, että missään yhteydessä eurooppalaisia terveysturvallisuus- tai standardeja ei ole allennettu vaan ne jäivät aivan koskemattomiksi ja tämä sama tulee koskemaan T-tippiä. Puheenjohtaja, olemme samaa mieltä estiöiden kanssa markkinoille pääsystä. T-tipissä meillä on sekä offensiivisia että defensiivisiä etuja – ja me voimme kyllä hyötyä TTIPistä paljon maataloudessa. Yhdysvallat ovat suuren vientimarkkinamme, mutta paljon muutakin voidaan siitä saada. On paljon esteitä meidän markkinoille pääsylle liha-alalla ja maitoalalla, oliivi, öljy, viini ja hedelmä ja vihannesalalla erityisesti koskien omenoita, päärynöitä ja sitrushedelmiä. Eli on paljon mitä voimme Amerikan markkinoilta voittaa, mutta on selvää, että on aloja, jotka ovat arkaluontoisia. Täällä on mainittu naudanliha ja siipikarja joidenkin meppien toimista. Ja koska meillä on korkeammat tuotantokustannukset jollain alueella, koska rehu on kalliimpaa tai välillä meillä on korkealaatuisempia eläinten hyvinvointiin liittyviä säädöksiä ja meidän pitää näiden alojen osalta olla varovaisia eikä, päästä, eikä voida päästä täyteen vapauttamiseen. Ja siksi on täysin samaa mieltä siitä, että pitää olla varovaisia, kun käsitellään näitä arkaluontoisia aloja TTIPissä maatalouteen liittyen. Täällä on viitattu tiettyjen tutkimuksiin, jotka osoittaisivat että TTIP vaikuttaisi hyvin kielteisesti maatalouteen. Ja nämä, näissä tutkimuksissa lähdetään liikkeelle siitä, että tulit täysin poistetaan. Ja on totta, että jollain aloilla, jos tulit kokonaan poistetaan, niin tämä vaikuttaa kielteisesti EU-aloihin. Ja siksi meidän on löydettävä vaihtoehtoja vapauttamiselle ja on suojattava näitä haavoittuvaisia aloja. Ja sitten vielä kaksi loppukommenttia, hyvä puheenjohtaja. Olemme täysin samaa mieltä esittelijöiden ja meppien kanssa siitä, että T-tipin yksi tavoite sen pitäisi olla eh, maantieteellisten merkintöjen suojaaminen. Ne ovat hyvin tärkeitä, niitä tuotetaan PK-yrityksen maaseutualueille ja tämä antaa tuotteille paljon lisää arvoa ja siksi me aivan eh, vankasti aiomme kyllä varmistaa sen, että meidän maantieteelliset merkimme suojataan paremmin niin kuin Kanan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Ja sitten lopuksi sanoisin vielä, että komissio voi täysin yhtään esittelyn pyyntöön olla yhteistyössä jatkuvasti avoimesti kaikkiin sidosryhmiin TTIPin osalta. Komissio tähän todella pyrkii eh, kaikin voimin. komission sen Hogan ja eh, Agri-pääosasto ovat halunneet tekemään yhteistyötä kanssanne, kun nyt eteenpäin mennään TTIP-asioissa. Kiitos. Dziękuję, bardzo proszę, pan Kiitos. Sitten edustaja Nikolson, olkaa hyvä. <clears throat> Uh, thank you very much indeed. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun tänä aamuna. Tämä on ollut erittäin hyvää mielipiteiden vaihtoa. Haluaisin tehdä selväksi, että teksti on yhden sivun pituinen siksi, että sen pitempää emme voi kirjoittaa. Jos olisimme saaneet kaksi sivua, niin olisimme kahden sivun dokumentin tehneet liittyen huomioihin. Herra Jaan kauan aikaa sitten kysyi arkaluontoisista tuotteista, arvoista tuotteista. Minä mielelläni niitä käsittelisin ja kaikkia muitakin. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että kana, naudan, liha, siipikarja, tuotteet ja monet näistä sektoreista Euroopassa ovat hyvin arkoja sektoreja. Ja haluaisin myöskin tehdä aivan selväksi sen, että minä en usko harmonisointiin alaspäin, vain harmonisointiin ylöspäin. Te voitte sanoa minua naiviksi, jos haluatte, mutta Paoloa ei varmaan naiviksi voi sanoa, se menee liian pitkälle. Olemme varmaan kaikenlaista, mutta emme naiveja. Ja me kaksi esittelijää tulemme ottamaan huomioon kaikki mielipiteet. Olisi hienoa, jos tämä olisi yhtä helppoa kuin mainittu ehdotus, että suljetaan koko maatalous pois sopimuksen piiristä, mutta jos näin olisi, niin me emme olisi täällä tänään. Näin ei tule tapahtumaan, että meidän täytyy puolustaa maataloussektoria. Siksi me olemme täällä, siksi meillä on tämä lausuntoluonnos. Kuten Michel Dantan sanoi, tämä on vasta alkua. Olette oikeassa. Meillä on ollut kokouksia jo viime vuoden heinäkuusta asti, mutta tämä on ollut vasta varjonyrkkeily ja nyt vasta todellinen työ alkaa. Me olemme vielä hyvin, hyvin pitkän tien alussa. Kuten sanottua, tässä tulee olemaan erilaisia mutkia ja kuoppia matkalla ja ylä- ja alamäkiä. Meidän täytyy olla valiokuntana valmiit puolustamaan kuitenkin omaa kantaamme ja Eurooppaa Euroopan maataloutta näissä neuvotteluissa. Emme me varmasti saa kaikkea läpi, minkä haluaisimme, mutta minä en usko, että lopultakaan vain toteamalla, että tämä on hirveä ja voivottelemalla asiaa jo ennen kuin neuvottelut edes alkavatkaan, me pääsemme mihinkään. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja De Castro. Kiitos, monet kiitokset kaikille puheenvuoron pitäneille kollegoille. Kiitos myös luottamuksesta Jimin ja minun työtäni kohtaan. Monia asioita on tullut sanotuksi. Ihan lyhyesti käsittelisin joitakin esille otettuja asioita. Avoimuus on erinomaisen tärkeää. Sen vuoksi sitä painotimmekin tässä pienessä tilassa, joka käytössä lausuntoon on. Kuten Jim muistutti kollegat, niin Näissä rajoissa täytyy toimia. Johtaja Clarkin on ollessa halusin nyt sanoa, että kauppasopimukset eivät muuta sääntöjä. Se, mitä EU-asetuksilla säädellään, hormonia, GMOita, laatujärjestelmiä, niin niitä käsitellään asetuksessa ja neuvottelut eivät niitä voi muuttaa. Tämä on tärkeää sanoa koska ihmiset sanovat tai uskovat, että koko EU kohtaisi vallankumouksen. Eihän näin ole. Puhutaan Amerikan Yhdysvalloista. Kolmas osa maailmankaupasta käydään meidän ja Yhdysvaltain välillä, joten emme puhu mistään pienestä maasta. Maatalouden elintarvikesektorilla 17 miljardia euroa on viennin arvo meidän yrityksillämme. Viisi miljardia oli sellaista, jossa oli mukana pk-yritykset, jotka valmistavat vaikka juustoa, öljyä, pastaa. Ne tulevat meidän tuotantojärjestelmästämme. Elintarvikelaatujärjestelmähän kasvaa, on kasvanut viimeisten vuosien aikana. 40 prosenttia on vienti kasvanut Yhdysvaltoihin tältä osin. Tutkikaa lukuja, kollegat. Nämä selvitykset ovat tärkeitä ja kyllä kaikkea täytyy arvioida, mutta täytyy myös ARA-tuotteet, mutta tarkastakaa lukuja, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tuotu ja viety. Yhdysvaltoihin Yhdysvalloista, sitten saatte tietää, että että ollaan vasta prosessin alussa. Ei se ole mitään yksinkertaista. Siis eh, parlamentillahan on veto-oikeus sopimukseen, jos se saadaan aikaan. Jos näin käy, niin kyllä me sitä pystymme äänestämään ja voimme sanoa, että pidämmekö sitä vai emmekö. Minä ja Jim vain halusimme mainita joitakin huolenaiheita lausunnossa, ja nyt varmaankin tämä viimeinen kohta, niin että jos, jos olemme vain puolustuskannalla, niin ei se ole Euroopan maatalouden etu. Meidän täytyy olla sekä puolustuksellisia että offensiivisia. Puhutaan nyt sitten elintarvike- ja maatalousalan työpaikka, valtavista työpaikkamääristä. Euroopalla olisi siis intressi päästä markkinoille, joissa on 350 miljoonaa ihmistä. Ja siellähän on keskimääräinen bruttokansantuote puolitoista kertaa enempää verrattuna henkeä kohti. Mil maitokriisistä puhutaan, mihin katsotaan, jos tuotetaan liikaa maitoa Euroopassa? Siis niihin maihin, jotka pitävät eurooppalaisista tuotteista, joilla on varaa niistä maksaa. Eli monitahoinen lähestymistapa. Tietysti näitä standardeja, joista olemme ylpeitä, niin pidetään mielessä ja niiden suojelusta huolehditaan. Mutta ei nyt olla pelkästään puolustuskannalla tältä osin. Yritämme tehdä parhaamme. Määräaika järjest- tarkistukselle umpeutuu muutaman päivän päästä, mutta Tietysti innolla niitä odotamme ja tarkastelemme niitä hyvin huolellisesti, kun ne saapuvat. Kiitos. Ongelma on korkeammalla poliittisella tasolla, joten on hyvin tärkeää, että huomiomme saisimme käsittelyyn myös poliittisiin ryhmiin, että saadaan ne oikeaan asiayhteyteen. Monet valiokunnat käsittelevät asioita, teollisuusvaliokunta, siihen liittyy myös palveluita heidän toimialaltaan, julkiset hankinnat, silläkin välikunnalla on paljon sanottavaa. Meidän tapauksessa meillä on kolme osa-aluetta. Markkinoille pääsy. Se ei tarkoita sitä, että kaikki tullit poistetaan kokonaan. Joitakin jää. Muuta jotenkin muutetaan, mutta ne jäävät. Tässä on tärkeä ongelma, josta Dante puhui tai edustaja Garcia puhui. Maantieteelliset merkinnät, myöskin kasvin terveys- ja kasvinsuojeluasiat. Eli vaikea aihe sen vuoksi, sitä käsiteltiinkin näin pitkään. Valmistelijat ottavat varmaan kaikki teidän huomionne huomioon. Mutta lausunnolla on oma mittansa. Ja nyt tarkistukset tehdään 27. helmikuuta mennessä kello 12, joten aika ei ole paljon, pitäkää märeästä kiinni. 27. helmikuuta mennessä kello 12. Itse asiassa pitäisi aloittaa nyt koordinaattoreiden kokous, mutta aloitetaan vielä eläinlääkkeitä koskeva kohta, tai ylipäänsä lääkkeitä koskeva kohta, siis jotka ovat kohdat 7 ja 8. Tässähän on komission esitykset kyseessä, joita minä en puhu pitempään. Pyydän Andrzej Ries komissiosta esittelee komission kannan. Vistosta vaille 12, varttivalle 12 pitäisi olla että kokous, joten sijaisesti meillä on aikaa. Uh, thank you, Mr. President. I would like to... Kiitokset kaikille, kiitokset hyvää puheenjohtaja. Nopeasti haluaisin käydä läpi tämän esityksen, jonka toivottavasti näette täällä ruudulla. Toivottavasti se nyt toimii. Hyvä. Kun me käsittelemme hyvin tämän tärkeän asetuksen kehitystä, se tulee olemaan hyvin tärkeää eläinlääkesektorille. Ja luonnollisesti tämä sektorihan on maanviljelykselle tärkeä. Haluaisin nyt sen osalta kertoa teille, kuinka olemme päätyneet näihin muutoksiin. Aivan aluksi, kun tarkastelette eläinlääkintäsektoria, havaitsette, että säännöt ovat erilaiset. Säätelemme lääkkeitä toisin kuin ihmiskäyttöön tarkoitettuja lääkkeitä. Me haluaisimme ottaa nämä kaikki lääkkeet yhteen asetukseen yhdessä mukaan. Olisi, tämä olisi tärkeä säätelymuutos myöskin markkinoita ajatellen. Työ alkoi jo vuonna 2009. Komissio tuolloin äh, teki ehdotuksen. Tämä oli melkoisen kattava, intensiivinen prosessi. Me teimme raportin äh, joka vuonna 2011 saatiin päätöksiä. Meillä oli julkinen kuuleminen 2010, monia sidosryhmien kanssa tehtyjä kokouksia, paljon täsmäkokouksia asiantuntijoiden kanssa, hyvin tärkeitä keskusteluja vaikutusten arviointiryhmän kanssa. Vuonna 2013 syyskuussa tehtiin loppuarviointi ja kuten näette tässä, meillä on melkoisen suuri, noin sadan sivun lainsäädännöllinen aloite, joka annettiin 10. syyskuuta 2014. Mitkä tärkeät eh, seikat sitten tässä asetuksessa ovat? Aivan aluksi me uskomme, että tämä harmonisointi helpottaisi toimeenpanoa. Me ehdotamme, että kokoamme yhteen kaikki säännöt jotka liittyvät eläinlääkintään yhdeksi asetukseksi. Tämä oli alun perin tarkoitus, mutta tämä ei ollut nyt lopputulos nykyisessä ehdotuksessa. Ja meillä on paljon suosituksia luonnollisesti tulee seurata. Kun tarkastelemme markkinoiden ongelmia, havaitsemme, että ensimmäinen ongelma on luvan saaneiden lääkeaineiden vähäisyys ja myöskin kansan terveys ja mikrobiresistenssiongelmat. Erityisesti mikrobiresistenssi on pienempien lajien kohdalla, toisiaisten lajien kohdalla suuri haaste, kun te luette tekstin, te huomaatte, että toiset lait ovat melkoisen tärkeässä roolissa. Me pyrimme luomaan niihin liittyen monia säädöksiä, esimerkiksi kannat, kanat, porsaat, ja muut um, lajit ovat ensisijaisia, toiset ovat toissijaisia, kuten kiissat. Tässä yhteydessä pyrimme myöskin hallinnollista taakkaa vähentämään tarkoituksenamme. Tämän lainsäädännön osalta on parantaa eläinlääkinnällisten äh, lääkkeiden saantia monien lajien osalta markkinoilla vähentää hallinnollista taakkaa, kuten mainittua, tukea kilpailua, myöskin tukea innovointia. Tämä on erittäin tärkeää, kuinka saada enemmän lääkeaineita, parempia lääkeaineita markkinoille, parantaa myöskin sisämarkkinoiden toimintaa ja äh, parantaa niille pääsyä ja myöskin äh, vähentää äh, kansanterveyttä uhkaavia vaaroja, kuten mikrobiresistenssiä kun äh, tarkastelemme äh, tilannetta tällä hetkellä eläinlääkinnällisten aineiden äh, suhteen, havaitsemme, että kaikki eläinlääkinnälliset tällä hetkellä eläinlääkinnälliset aineet eivät Euroopan unionin laajuista markkina, markkinointilupaa voi saada. Ja tämän tarkoituksena mm, taata tulevaisuudessa myöskin toissijaisten lajien osalta. Innovointi on tärkeää. Havaitsette, että me haluaisimme luoda toissijaisille lajeille ensimmäisen markkinointiluvan suhteen, myyntiluvan suhteen suojajaksoja. Minä en nyt mene yksityiskohtiin, voimme keskusteluissa tarkastella niitä. Sitten meillä on myöskin täällä kaaviota siitä, millä tulevaisuus tulee näyttämään. Lopulta haluaisin keskittyä kysymykseen, joka koskee lääkeaineiden saatavuutta. Haluaisimme varmistaa ensin sen, että sovellusala on tämän asetuksen osalta selkeä. Me otamme mukaan esimerkiksi uuden tyyppisiä lääkeaineita, uusi hoito, ja meillä on uuden tyyppisiä hoitoja, esimerkiksi geeniterapia ja äm, antasoluhoitoja. Ja me ehdotamme uutta määritelmää antimikrobiresistenssin osalta. Meillä on myöskin rajattuja markkinakysymyksiä. Haluaisin varmistaa sen, että ähm, tieto on aina saatavilla läpi Euroopan unionin tietokannoista. Sitten hallinnollisen taakan suhteen me olemme laskeneet hallinnon luomaa taakkaa. Sektorilla noin 13 000 vuosi, 13 prosenttia vuosittain. Tämä on melkoisen korkea taso ja myöskin äh, Ähm, lääketarkastukset, merkinnät ähm, ja pakkaukset ovat tärkeä osia. Me haluamme vähentää siis hallinnollista taakkaa. Keskitymme moniin kysymyksiin, kuten myyntiluvan, ähm, raja, rajattomuudelle. Ja me pyrimme yksinkertaistamaan myöskin valvontasääntöjä ja äm, lääketurvatoimintaa. sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen on pienille markkinoille erityisen tärkeää. Me haluaisimme parantaa Euroopan unionin sääntöjä eläin lääkkeiden verkkomyynnin osalta ja reseptien rajat ylittävyyden osalta. Tämä on jo ihmisten lääkkeiden kohdalla mahdollista. Haluaisimme laajentaa sitä eläinlääkkeisiin ja me harvinaisoida harminoisoida kansallisia myyntilumajärjestelmiä. Mikrobiresistenssi on tärkeä seikka, kuten mainittua tässä yhteydessä me haluamme tukea antibioottien varovaista käyttöä ja varata ihmiskäyttöön tarkoitut antibiootit ja meillä on myöskin tärkeitä seikkoja reseptien osalta. Tässä olivat äh, pää piirteet. Sitten toinen osa keskustelussamme liittyy siihen, että liittyy enemmän lainsäädännöllisiin seikkoihin asetuksessa. Me haluamme keskittyä siihen, että kaikki eläinlääkinnälliset aineet ovat äh, samassa asetuksessa. Tässä haluamme helpottaa äh, ja parantaa asetuksen käyttöä. Me siirrämme muista asetuksista määräyksiä samaan asetukseen. Ja tämä toinen osa liittyy ähm, Lissabonisaatioon. Tässä näette rakenteemme, siis periaatteessa siirrämme nykyisestä säätelyrakenteesta otsakkeen kolme alta seikkoja uuteen asetukseen ja koska monet säädökset liittyvät eläinlääkintään, me periaatteessa tässä osoitamme se muutamilla esimerkkeillä. Tehän voitte lukea tämän sitten tarkemmin eh, ehdotuksestamme. Eh, toinen osio liittyy Lissabonisaatioon tässä me odotamme tuomioistuimen päätöksiä. Meidän tulisi tehdä aloitteita rakenteen suhteen maksurakenteen suhteen. Tässä jälleen kerran meillä on toimeenpanosäädöksiä tiettyjen ehtojen osalta. Me olemme periaatteessa eh, toimineet hyvin samoin eh, lääketurvatoiminnan osalta ihmisten eh, käyttäväksi tarkoitettujen lääkeiden osalta viime vuonna. Hyvin samoin Toimimme siis viimeksi yhdessä komissio, neuvosto ja parlamentti. Tämä oli hyvin nopea esittely, mutta palaan asiaan myöhemmin. Kiitoksia. Kiitos pääosasta. Kiitos komission edustajille. Palaamme asiaan kaksi kertaa vielä. 16. huhtikuuta olisi normaali keskustelu myöskin kohkauksessamme, mutta tämänpäiväinen keskustelu, sen siirrämme maaliskuulle – Haluaisimme, että komission alustus pidettiin, koska tämä on herättänyt paljon kysymyksiä. Eli siinä mielessä, jos teitä kiinnostaa tämä alustus, niin lähetämme sen teille. Sitten voitte työstää sen pohjalta kysymyksiä. Ja sitten maaliskuun kokouksessa aloitamme keskustelun ja silloin on myös esittelijöiden alustukset, jotka valmistelevat lausunnon ympäristövaliokunnalle Enville. Se on itse vastaava valiokunta. Eli tänään emme jatka keskustelua. Tämä voimme itsellemme suoda. Pahoittelen kovasti esittelijöiltä, myös komissiolta. Kiitämme kuitenkin esityksestä. Mutta haluaisimme kuitenkin, että esitys pidetään, koska, haluaisimme, koska näin koska on tullut esiin niin paljon kysymyksiä. Mutta jos nyt ei ole enempää kysymyksiä tältä osin, niin keskeytämme nyt varsinaisen kokouksen, aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Pahoittelen tätä muutosta, mutta tästä TTIP-sopimuksesta oli vaikea, olisi ollut vaikea keskeyttää keskustelua. Pyydän ymmärtämystä. Kiitos koordinaattorit jäävät ja aloitamme heidän kokouksen. Kiitos.